Good afternoon, ladies and gentlemen. I open the meeting. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Avaan talousarvion valvontavaliokunnan kokouksen. Te olette kaikki saaneet esityslistan. Onko teillä mitään kommentoitavaa? Ei näytä olevan. Siksipä julistan esityslistan hyväksytyksi ja menen esityslistan kohtaan kaksi. Puheenjohtajan ilmoitukset. Voitte puhua seuraavilla kielillä. Bulgaria, Tsekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Unkari, Italia, eh, Liettua, Hollanti, Puola, Romania ja Ruotsi. Toivottavasti se riittää. Jos haluatte puhua jotain toista kieltä, niin onnea vaan. Mutta teidän täytyy olla tietoisia siitä, että kaikki lähetetään, äh, siis tämä kokous lähetetään internetissä. Voin toivottaa tervetulleeksi sihteeristöön uuden äh, työntekijän, herra Mauro de Olivieran. Toivotan hänelle kaikkea hyvää hänelle täällä. Tänään hän tekee jo kovasti työtä jossain muualla. Sitten menemme esityslistan kohtaan kolme ja se on tämän iltapäivän pää. Aihe nimittäin kuulemistilaisuus, vastuuvapauden myöntäminen erillisvirastoille, hallinto ja toiminnan tehokkuus. Meillä on useampia vieraita täällä tänä iltapäivänä. Meillä on myös puhuja parlamentista. Haluaisin antaa puheenvuoron ensin esittelijälle, jotta hän esittelisi meille tämän aiheen. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission varapuheenjohtaja, kollegat, arvoisat vieraat. Haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tähän kuulemiseen, joka käsittelee erittäin tärkeää ja kiinnostavaa asiaa, eli vastuuvapauden myöntämistä erillisvirastolle hallinto- ja toiminnan tehokkuus. Erityisesti haluaisin toivottaa tervetulleeksi vieraat, jotka ottavat osaa kuulemiseen, joka on jaettu neljään kohtaan esityslistan mukaisesti. Kuten tiedätte, viimeisen kahden vuoden aikana olen aktiivisesti käsitellyt tätä kysymystä. Olin SD-ryhmän puheenhenkilö 2008 virastojen vastuvapauden myöntämisessä ja sitten 22 haitetun viraston ja muiden yhteisten virastojen tapauksessa 2009, mikä on ollut erittäin kiinnostava ja valaiseva kokemus. Näiden kahden vuoden aikana tapasin melkein kaikkien virastojen johtajat ja vierailin useassa. Ja tutustuakseni niiden työhön kentällä. Tämä kokemus läheisestä yhteistyöstä heidän kanssaan lisäsi vakaumustani, että eurooppalaiset virastot tarjoavat lisäarvoa EUlle ja vahvistavat EUn identiteettiä, kun ne läsnäolollaan jäsenvaltioissa. Vuosien aikana seuratessani vastuvapausprosessia parlamentti otti osaa rakentavaan vuoropuheluun virastojen kanssa sekä komission sisäisen tarkastuksen kanssa ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Tämä pitkä työ mielestäni on johtanut seurattavuuden lisääntymiseen ja kurinalaisempaan johtamiseen. Esimerkki, joka havainnollistaa tätä selkeästi, on Sipolin tapaus. Epäilemättä uuden johdon, johdon alla Sipol on pystynyt tarttumaan moniin epäsäännönmukaisuuksiin, jotka ovat vainonneet virastoa pitkään. Epäilemättä kuitenkin iso osa tästä Sipolin parannuksesta on seurausta siitä ohjauksesta, että me olemme tarjonneet, sekä sitä painostuksesta, jota olemme harjoittaneet, jotta tunnistetut epäsäännönmukaisuudet välittömästi korjattaisiin. Lisäisin, että tässä 2010 vastuvapausprosessissa ponnistelisimme. Kaikki ponnistelisivat, että tämä tuottaisi hedelmällistä tulosta ja että nämä kertomukset olisivat parempia kuin aikaisemmin – on totta, että hallinta ja toiminnan tehokkuus on ollut esityslistallamme jo jonkun aikaa. Se on ollut Framilla useammankin erillisviraston vastuuvapauskertomuksissa. Näiden erillisvirastojen määrä on jatkuvasti kasvanut niiden, joille parlamentti myöntää vastuuvapauden. Eniten on tutkittu, sitä on tehty tutkimuksia enemmän talousarvion valvonta Valiokunta on myös tehnyt vuosittain äh, valiokunta-aloitteisia mietintöjä, jotka käsittelee parhaita käytäntöjä ja yhteisiä haasteita, joita erillisvirastot kohtaavat, ja tämä erillään vastuvapauspäätöksistä. Jossakin vastuvapaus, jokaisessa vastuvapauskertomuksessa ja tässä oma-aloitteessa mietinnässä alleviivasin hyviä käytänteitä yhtä paljon kuin haasteita tai puutteita, joita me tunnistimme ja teemme ehdotuksia parannuksia ajatellen. Mietinnössä otettiin esille rahoitushallinnon, henkilöstöhallinnon, sis- sisäisen valvontajärjestelmän ja hallinnon myönteisiä ja kielteisiä puolia. Valiokuntamme tehtävä on ehdottaa keinoja, jotka parantaisivat hallintoa ja toimintaa. On olemassa toimielimen välinen työryhmä, jossa on komissio ja tilintarkastustoimisto mukana. Ja odotan tämän virastojen välisen työryhmän tuloksia ja kolme kunnianarvoista jäsentä, jotka edustavat kolmea eri virastoa, ovat siitä ryhmästä nyt paikalla. Ja suurella kiinnostuksella odotan ryhmän keskustelun tuloksia erityisesti liittyen niihin haasteisiin, joita erikokoiset virastot kohtaavat. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin on tekemässä kattavaa analyysiä äh, erisvirastoista ja tutki tilanteita, joissa on mahdollisia turistiriitoja. Ja varmasti odotamme analyysin valmistumista valiokunnassamme. Lisäksi Odotan myöskin tämä kustannus benchmarkin kertomusta, jota tilintarkastustoimijoistuin valmistelee. Ja nyt alleviivaisin. Tilintarkastustuomioistuimen roolia, joka on aina ollut parlamentin käytössä. Ja sen kertomukset ovat olleet korvaamattomia työkaluja seurantatyössämme. Lopuksi painottaisin sitä, että valiokuntamme pitäisi olla vieläkin läheisemmässä yhteistyössä erillisvirastojen kanssa. Me tarjoamme tukea, ohjausta ja tarjoamme suosituksia parantaaksemme niiden suorituskykyä kokonaisuudessaan. Nyt lopettaisin johdantoni ja puheenjohtaja pyytää vieraita ja valiokunnan jäseniä puhumaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin tämän yleisen alustuksen jälkeen mennä tämän kuulemistilaisuuden ensimmäiseen osaan ja ensimmäistä osaa varten toivotan tervetulleeksi tilintarkastustuomioistuimen nä- ähm, jäsenen Herra äh, O'Sheen ja äh, toivotan tervetulleeksi Anne Jensenin äh, tehtävässä, jota en tiennyt aikaisemmin olevan olemassakaan, mutta toivotan hänet te- te- tervetulleeksi ja toivotan komission varapuheenjohtajan tervetulleeksi sekä tietenkin myös neuvoston puheenjohtajavaltion edustajan. Odotamme kovasti sitä, mitä neuvosto aikoo meille kertoa, mutta ensin herra Oshi. Mr. Chairman, uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin voitte puhua noin 20 minuuttia. Hyvä puheenjohtaja, on suuri kunnia saada olla täällä tänään paikalla keskustelussa teidän ja kollegoidenne kanssa tärkeistä asioista, virastojen toiminnasta, tehokkuudesta. Ja kuten tiedätte, meillä on käynnissä rahoituskriisi, joka ei näytä olevan häipymään päin. Joten on tärkeää, että Euroopan kansalaiset tietävät, että meillä on myös toimielinten välinen sitoumus keskustella tänä päivänä kysymyksistä, jotka liittyvät vastinnetta rahalle kysymykseen, joka on tärkeä osa eurooppalaista julkishallintoa. Kun katsotaan numeroin tätä asiaa, meillä on noin 40 virastoa, mukaan lukien täytäntöpanevat virastot. Niiden tulot ovat noin 1,7 miljardia euroa. Töissä on noin 8000 ihmistä niissä. Se on pientä, kun vertaa yleisen budjettiimme, mutta merkittävää kuitenkin, kun tarkastellaan hallinnollista budjettia. Virastoa ryhdyin käsittelemään viime vuonna ja kuten tiedän, esitän, eh, jos esitän itselleni kysymyksen, käyttäisinkö omat rahani näin? Voinko jollain tavalla olla mukana auttamassa toimijoiden välistä työryhmää, jotta virastot voivat toimia paremmin ja kustannustehokkaammin veronmaksajalle? Aivan kuten edustaja Stavrakakis totesi, olen matkustanut tämän vuoden eh, ajan miltei kaikki virastoihin, eli olen joka viikko ollut matkalla – Meillä on ollut loistava yhteistyö toimijoiden välisessä yhteistyöryhmässä ja hyvä yhteistyö myös Euroopan parlamentin valtuuskunnan kanssa. Olemme käynnistäneet tuomioistuimessa kaksi tutkimusta, yksi joka koskee kustannuksia ja vertailua ja toinen, joka koskee kustannusarviointia. Tämä Benchmarking-tutkimus on ollut meillä käynnissä ja 22 virastoa on sitä käyttänyt. Tämä on aivan ainutlaatuinen tilaisuus, mutta se on ainutlaatuinen tilaisuus nimenomaan tämän valiokunnan jäsenille, jotta nämä voivat ilmaista näkemyksensä siitä, että samalla kun huomioidaan molemman toimielimen riippumattomuus, niin voimme ottaa myös huomioon parlamentin jäsenten näkemykset suhteessa työhömme. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin luvallanne keskustella kolmesta eri asiasta. Yksi koskee hallinnointia virastoissa, toiseksi niiden toimia ja kolmanneksi niiden budjetteja. Kun tarkastellaan hallinnointia, toteaisin, että parhaimmat kansainväliset ähm, yrityssäännökset toteavat, että hallintoneuvoston ei tulisi olla niin suuri, ettei se kykene toimimaan. Jotkut niistä ovat niin suuret, että niissä on 90 henkeä. Keskiarvona on 47 henkeä. Lautakunnat kokoontuvat noin kolme kertaa vuodessa vain. Hyvä puheenjohtaja, virastot ovat riippumattomia, sillä tavalla ne luotiin, mutta uskoakseni julkisella sektorilla autonomian mukana tulee myös tehokas hallinnointi. Tiedän, että komissiolla on ehdotuksia ja olemme keskustelleet asiasta, jotka koskevat uutta hallintomallia virastoille, tällaista kaksi kolmasosa mallia, jossa hallintolautakunta on mukana ja täytäntöönpaneva lautakunta auttaa vanhempi virkamiehiä, jotta nämä voivat tarjota parempaa hallinnointia, paremman puitteiston virastoille. Kun tarkastellaan virastojen toimintaa, olemme pyrkineet tuomioistuimessa kysymään itseltämme, miten suuri osa henkilökunnasta virastossa tekee pelkästään hallinnollista työtä eikä operationaalista työtä. Tähän on vaikea vastata, koska rajanveto hallinnon ja toisaalta operaatioiden välillä on erittäin vaikea tehdä. Siitä syystä olemme laskeneet yhteen niiden henkilöiden määrän, joilla on puhdasta hallinnollista työtä, rahoitus, PR-työ ja yhteensä keskimäärin 22 prosenttia henkilökunnasta on puhtaasti hallinnollisissa tehtävissä – Tämä on jopa 36 prosenttia joissakin virastoissa ja 12 prosenttia joissakin suurissa virastoissa. Mutta se ei tietysti anna kokonaiskuvaa, koska on mahdotonta sanoa, kuka on ja kuka ei ole hallinnoissa työssä oleva työskentelijä, työntekijä, koska rajaveto on niin vaikea. Mutta nämä luvut ovat nyt ainakin vähimmäismäärä. Hyvä puheenjohtaja, ei olisi oikein, jos en esittäisi kysymystä miksi ja pyrkisi vastaamaan tuohon kysymykseen täällä. Byrokratia on yksi syy. Joku osa sitä on itse aiheutettua. Minulla on pöydälläni paperi, jonka sain yhdeltä asiakasvirastolta, joka osoittaa sen hallinnollisen prosessin, joka on sillä taustalla, kun pyritään tilaamaan kuusi kuppia kahvia pieneen kokoukseen. Kuusi kuppia kahvia ja kolme lounasta. Seitsemän eri paperin palaa kuului tähän prosessiin. Mukaan lukee 12 yksittäistä allekirjoitusta. Hyvä puheenjohtaja, voi vain ymmärtää ne lisäkustannukset, jotka aiheutuvat tämän tyyppisistä prosesseista ja muista prosesseista. Hyvä puheenjohtaja, uskon, että meillä on nyt tilaisuus tarkastella näitä prosesseja, aivan kuten kaikissa yksityisen sektorin yrityksissä tehdään, jotta voidaan leikata kaikki tarpeeton byrokratia, koska se on erittäin kallista veronmaksajalle, joka on todella pinteessä näinä aikoina. Tietysti kaikki ei ole itse aiheutettua. Virastot aivan tyypillisestikin ovat pieniä elimiä. 15 virastoa on alle 50 henkisiä. Puolet niistä äh, saa budjetin, joka on alle 20 miljoonaa euroa. Siitä huolimatta niiden täytyy kantaa vastuu rekrytointiprosesseista, rahoitusprosesseista, jotka ovat pikemminkin sopivampia EUn suurille toimielimille. Uskoakseni yksinkertaistamiseen on todellakin varaa. Ja meillä on mahdollisuus siihen tässä valiokunnassa. Se voi pohtia yksinkertaistamista, kun otetaan käyttöön uuden, uusi rahoituskehys, joka kattaa virastot. Sehän tavallisesti on yleisen ähm, varahoitoasetuksen jälkeen tapahtuva käänne. mun talvo, joka pian puhuu, voi kertoa meille lisää siitä hallintotaakasta, joka kohdistuu virastoihin eri säännösten nojalla. Ja tiedän, että hyvää tahtoa on paljon, jotta voitaisiin säännönmukaistaa tämä tilanne kaikkien toimijoiden kesken virastojen toiminnassa. Viimeinen kohta, jonka haluan ottaa esille, hyvä puheenjohtaja, jos teille sopii, koskee virastojen budjetteja. Perinteisesti on mitattu virastojen toimintaa. Ihan yksinkertaisesti kysymys on esitetty siitä, miten paljon budjetista on käytetty. Jos luku on ollut korkea, sitä on pidetty hyvänä. Jos taas varoja ei ole käytetty kokonaan, niin siitä on kritisoitu. Tässä on esimerkki siitä, että isä antaa 500 euroa pojalle, jotta tämä voisi ostaa polkupyörän. Poika menee kauppaan, tulee takaisin isän luo, osti polkupyörän, hänellä on vielä 100 euroa jäljellä. Yksityiselämässä ja yksityissektorilla onnittelisimme poikaa, että hän sai alennusta, kun hän osti polkupyörän. Julkisella sektorilla kuitenkin yleensä on ollut tapana, että tuota poikaa vain kritisoitaisi siitä, että hän palaa isän luo ja 100 euroa vielä jäljellä. Miten uskallat tulla tänne sadan euron kanssa? Minähän annoin sinun rahan ja sinun tehtävänä se olisi käyttää se. Minun mielestäni puheenjohtaja tarvitsemme parempia indikaattoreita ja me olemme tarkastelleet 11 erilaista indikaattoria äh, budjettihallinnoinnissa. Lisäksi tarvitsemme myös ähm, suorituskykyä mittaavia indikaattoreita. Budjetissa tarvitaan myös huomattavasti paljon radikaalimpia toimenpiteitä. Monet maat tekevätkin näin nyt, kun ollaan syvällä talouskriisissä. Virastojen budjetti ja hyvin monien muiden yksiköiden budjetti tehdään niin, että koostetaan edellinen budjetti ja plus joku prosenttiluku ja edellisen vuoden budjetti taas koostuu sitä edellisen vuoden budjetista plus prosenttiluvusta monien vuosien aikana tuossa prosessissa saattaa syntyä ero sen välille, mitä virasto tarvitsee ja minkä verran rahaa se saa työnsä hoitamiseen. Minun mielestäni meidän täytyy käynnistää prosessi, jossa otetaan käyttöön kunnolliset budjetit, jotka vastaavat virastojen tarpeisiin. Tuo prosessi puheenjohtaja on nollaperusteinen budjetti nimeltään. Siinä on kyseessä prosessi, jota ei tarvitse uudistaa joka vuosi. Se tehdään yksi, yhden kerran ja tehdään kunnolla jotta voidaan selkeästi todeta, mitkä ovat viraston tarpeet. Rahoituskriisin aikana meidän täytyy ryhtyä tunnistamaan todelliset säästöt, joita voidaan saada aikaiseksi ilman, että vaikutetaan viraston suorituskykyyn ja e, niin, että toimitaan sidosryhmien etujen mukaisesti. Hyvä puheenjohtaja, viime vuoden aikana olen oppinut virastoista koko joukon. Minusta niitä tarvitaan. Niiden mandaatit ovat vahvoja. Ne voivat riippumattomasti ja kunnolla toimittaa niille määrätyt tehtävät julkisella alueella. Yleisesti ottaen mielestäni ne hoitavat tehtävänsä hyvin. Ja ne ovat tärkeä osa Euroopan unionia hyvin monille ihmisille. Uskon, että yhdessä työskentely johtaa siihen, että voimme keskittyä saamaan vastinetta rahalle ja voimme saada aikaiseksi yksity- yksinkertaistamista. Hyvä puheenjohtaja, minulle on suuri ilo saada puhua täällä tänään ja mielelläni vastaan kysymyksiin, joita teillä ja teidän kollegoillanne saattaa olla. Kiitän teitä siitä, että viitsitte kunnon. Kiitoksia oikein paljon. Olette ainakin herättänyt uteliaisuuteni. Milloin nämä kertomukset, joista puhuitte, julkaistaan? Um, I cannot be absolutely exact, Mr. Chairman, but... En voi puhua aivan tarkkaan, mutta uskoakseni lähden tuomioistuimesta helmikuussa. Ja haluaisin, että molemmat vapauttaa nyt juuri tuolloin, tai ainakin, että sisäinen työ on siihen mennessä saatu tehty. Tilintarkastustyö on tehty ja, ja valmistelemme nyt alustavia lausuntoja. Vertaisarvioinnissa meillä on jo käynnissä työ ja ennen kuin työ viedään päätöksen, tässä on vielä yksi prosessi jäljellä, mutta oletettavasti se tapahtuu viimeistään ensi vuoden toisella vuosineljänneksellä. Eli vastuuvapausprosessi 2001, sen puitteisiin se mahtuu. Then I would. Kiitoksia oikein paljon. Sitten haluaisin antaa puheenvuoron Anne Jensenille, joka on Euroopan parlamentin valtuuskunnan puheenjohtaja erillisvirallista käsittelevän toimielimen sitten välisessä työryhmässä. Ja teillä on nyt puheenvuoro kymmeneksi minuutiksi. Kiitoksia Jan. Minä itse asiassa tässä korvaan Jutta Haukia täällä tänään, joka on tämän toimielten välisen työryhmän puheenjohtaja, mutta hän on tällä hetkellä Togossa, joten minä olen yksi näistä viidestä jäsenestä, jotka eri poliittiset ryhmät ovat nimittäneet minut on liberaaliryhmä nimittänyt tähän toimijoiden väliseen työryhmään. Se perustettiin komission aloitteesta, joka äh, oli sitä mieltä, että tämä toimijoiden välinen sopimus, joka meillä oli virastoista, äh, että sitä ehkä pitäisi tarkistaa ja että meidän täytyisi keskustella joistakin asioista. Me teimme sen erään mietinnön pohjalta, joka tehtiin AFKO-valiokunnassa, e, Papastamkoksin mietintö, josta äänestettiin jo täysistunnossa, ja joka antoi meille e, puitteet siitä, mistä meidän oikein mm, oli tarkoitus keskustella. Ja jotkut niistä kysymyksistä, joista keskustelemme, ovat asioita, joista herra Ushikin äsken puhui. Mutta me aloitimme hiukan aikaisemmin kuin mistä hän e, aloitti, nimittäin virastojen perustamisesta, koska yksi niistä syistä, miksi meillä on tämä toimielinten välinen sopimus virastoista, on se, että parlamentti oli tietyssä vaiheessa sitä vielä, että virastoja syntyi aina e- enemmän. Meillä ei ollut mitään yleiskuvaa, meillä, e- me, meillä ei ollut kunnollista kustannushyötyanalyysiä virastoista. Halusimme tietää, mikä niiden hinta on ja mm, millaisia määrärahoja komissiosta sinne siirretään, kaikkia tällaisia asioita. Nämä ovat eh, niistä kysymyksiä, joista olemme ryhtyneet keskustelemaan ja meillä on ollut erittäin mielenkiintoisia keskusteluja esimerkiksi toimipaikan valinnasta. Parlamentti esimerkiksi oli sitä mieltä, että voitaisiin ehkä enemmän harkita näitä toimipaikkoja. Eh, toimipaikkoja on valittu paikoista, jotka eivät välttämättä olleet virastolle kovin hyödyllisiä Ehkä voitaisiin sanoa, että miksi virastoa ei laiteta paikkaan, jossa on tiettyjä perinteitä ähm, sillä alalla. Esimerkiksi ähm, rautatievirasto on Ranskassa mm, kaupungissa, jossa on ollut jo kauan äh, rautatiealan teollisuutta. Sinne siis on helpompi äh, saada henkilökohtaa tai voidaan sanoa, että tällainen virasto tarvitsee helppoa kuljetus, kuljetusyhteyksiä, täytyisi olla eurooppa ja helppo pääsy lentokentälle ja näin poispäin. Olemme keskustelleet siis näistä aiheista. Olemme myös ehkä hiukan hyökänneet sitä vastaan, miten neuvosto käy kauppaa näistä asioista ja on sellainen tendenssi, että kun joku maa on saanut viraston ja on sovittu siitä, että mihin kaupunkiin se perustetaan, niin sitten se unohdetaan jotenkin aivan täysin ja viraston johtajille syntyy hyvin paljon ongelmia, kun heidän täytyy ratkaista näitä kysymyksiä. Mutta me olemme käsitelleet useita kysymyksiä ja se tapa, jolla toimimme, on se, että Tällä työryhmällä on myös tekninen työryhmä, kolmen toimielinen välinen tekninen työryhmä, joka on luonut kokonaisen kertomuksen näistä eri asioista. On katsottu, missä asioissa olemme samaa mieltä tilanteesta ja mitä ehdotuksia meillä on tulevaisuuden kannalta. Ja nyt meillä on melkein kokonainen kertomus olemassa, jossa kuvaillaan virastojen tämänhetkistä tilannetta ja tehdään ehdotuksia. Emme ole aivan täysin samaa mieltä siitä, eh, millaiseksi tämä kertomus muodostuu. Eh, meidän täytyy siitä vielä keskustella, mutta tietenkin toive on, että luotaisiin jonkinlainen yhteisymmärrysmuistio tai uusi toimielintävälinen sopimus, joka eh, tulisi tämän laajemman kertomuksen lisäksi, joka antaa oikein hyvän kuvan virastojen tämänhetkisestä tilasta. Ja tällä tavoin voimme katsoa, saammeko työmme päätöksen ennen tämän vuoden loppua. En ole sitä aivan varma, mutta asia on vielä avoin ja siitä on keskusteltava. Mutta olemme hyvin lähellä siinä sitä, että saamme työmme päätökseen. Me keskustelimme myöskin hallinnoinnista ja siitä, miten voisimme saada aikaan jonkinlaisen yleislinjan hallinnoida. Tietenkin meillä ongelma on näiden kolmikantavirastojen kanssa, jossa työmarkkinaosapuolet ovat mukana, siksi hallintoneuvostossa on sitten loppujen lopuksi 90 henkilöä, mutta tämä on asia, josta keskustelemme, miten tätä voidaan käsitellä myöskin hallinto ja rahoitus. Tietenkin on käyty keskustelua siitä, pitäisikö luoda jonkinlainen yksikkö komission sisällä vai annetaanko virastojen tehdä yhteistyötä hallinnointikysymyksissä niin, että voitaisiin ylittää tämä ongelma, että virastot ovat pieniä, mutta niitä täytyy kuitenkin noudattaa henkilöstösääntöjä, varainhoitosäädöksiä. Olen myös vierailut virastoissa ja kuullut hyvin paljon anekdootteja näistä ongelmista, jotka joskus saattavat olla hyvin omituisia, jotka tietenkin pitää ratkaista. Virastot ovat olemassa, jotta päätöksiä voitaisiin tehdä hyvin lähellä esimerkiksi elintarviketurvallisuusvirasto, joka perustettiin PSE-kriisin jälkeen oli aivan selvää, että tarvittiin joku, joka ähm, päättää, onko joku elintarvike vaarallinen vai ei, ja äh, määrittelee elintarviketurvallisuuden politisoimatta kysymystä. Tietenkin tarvitaan jonkinlaista poliittista vastuuta. Sitä ei kovinkaan paljon käsitellä kertomuksessa, mutta on paljon asioita, joita voimme tehdä parlamentissa ja joita voidaan tehdä neuvostossa. Yksi tapa hoitaa poliittinen vastuu on vastuuvapausmenettely ja minun mielestäni se on päämenettely, joka meillä on tällä hetkellä, kun ajatellaan virastojen valvontaa, mutta tietysti vastuuvaliokuntien tulisi myös aika ajoin kutsua viraston edustaja paikalle ja katsoa sitä, miten tätä työtä ne tekevät. Ja tiedän, että jotkut valiokunnat, kuten esimerkiksi ympäristövaliokunta, ovat, on hy- hyvin aktiivisia tässä asiassa. Me emme voi EU-ssa, kuten Yhdysvalloissa, ähm, pakottaa viraston johtajaa äh, tulemaan paikalle, eh, mutta olen varma äh, siitä, että jos pyytäisimme viraston johtajaa paikalle, hän kyllä tulisi. Joten poliittinen vastuu on erittäin tärkeä kysymys. Mainitsemme tässä mietinnössä on myös kysymyksiä, jotka ovat tälle valiokunnalle erittäin tärkeitä. Esimerkiksi raportointivelvollisuuksista ja henkilökunnasta. E- edustaja Gresle, joka täällä valiokunnassa tunnetaan, on erityisesti äh, vaatinut sitä, että me tiedämme myöskin sopimushenkilökunnasta, koska sitä käytetään hyvin paljon. Me puhuneet myöskin vastuuvapaudesta. Täytyykö meidän katsoa myös niitä virastoja, jotka eivät saa äh, rahoitustaan Euroopan unionin budjetista, vaan ovat itse asiassa julkisoikeudellisissa äh, yksikköjä, jotka rahoitetaan erilaisista maksuista. Pitäisikö olla jonkinlaista valvontaa? joten ymmärrätte, että tämä kertomus ja tuleva muistio käsittelevät useita kysymyksiä, jotka liittyvät näihin virastojen ongelmiin. Ja nyt tiedän, että sekä komissio ja neuvosto tulevat täydentämään sitä, mitä olen tässä sanonut, mutta meillä on erittäin hyviä keskusteluja ja uskon, että se vie meitä hiukan eteenpäin siinä, että saamme aikaan yhteisen näkemyksen virastojen hoidosta. Kiitoksia. Thank you very much. Um... Kiitoksia oikein paljon, Anne. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron neuvoston edustajalle herra Czerniukille. Toivottavasti lausun nimenne oikein. Much. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, kunnianarvoiset jäsenet, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Ensiksi haluaisin kiittää puheenjohtajaa ja esittelijää talousarvion valvontavaliokunnasta sitä, että kutsuitte minut ottamaan osaa tähän kokoukseen ja kuulemiseen. Neuvosto arvostaa tätä mahdollisuutta keskustella yhdessä tärkeistä asioista, jotka liittyvät virastojen asemaan ja rooliin äh, toimielimien toimielin maisemassa. Minä olen toiminnassa teknisellä tasolla. Olen puheenjohtajiston edustaja tässä toimielimen välisessä työryhmässä ja toimin teknisellä tasolla. Ja haluaisin nyt lyhyesti esitellä sitä työtä, mitä on tapahtunut erilaisvirastojen puitteissa ja mitä tämä toimielimen välinen työryhmä on käsitellyt. Toukokuussa 2008 komission puheenjohtaja pyysi, että luotaisiin toimielimien välinen työryhmä, jossa on parlamentti, neuvosto ja komissio mukana. Ne tarkastelevat kysymyksiä, jotka liittyvät virastojen toimintaa ja perustamista. Neuvostoa edustaa Troikka puheenjohtajamaa ja kaksi tulevaa puheenjohtajamaata. Neuvoston osaannoton tarkoituksena on antaa oma arvionsa olemassa olevien virastojen toiminnasta, muun muassa liittyen neuvoston 2008 17. heinäkuuta hyväksymien kriteerien pohjalla. Ja sitten käsitellä parlamentin ja komission kanssa sitä, olisiko mahdollista luoda yhteinen oikeudellisesti ei sitova lähestymistapa liittyen erityisesti virastojen rooliin ja asemaan EUn tomielin maisemassa, sen tapaan, millä virastoja luodaan ja lopetetaan niiden rahoitus- ja talousarviohallintaprosesseihin, niiden rajo- rakenteeseen, toimintaan ja valvontaan. Toimielimen välisen työryhmän ensimmäisessä poliittisessa kokouksessa parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat toimielimien välisen vuoropuhelun aloittamisen säätelyvirastojen suhteen tarkoituksena arvioida nykytilannetta, erityisesti johdonmukaisuutta, tehokkuutta, tilivelvollisuutta ja seurattavuutta. Tarkoituksena löytää yhteistä pohjaa niiden työn parantamiselle. Kolme toimielintä tunnustavat, että säätelyvirastolla on tärkeä rooli EUn politiikan täytäntöönpanossa. Ne ovat samaa mieltä, että niistä täytyy tehdä vielä tehokkaampi työkalu tässä suhteessa. Tähän mennessä työ, työmielten välisellä työryhmällä on ollut kuusi poliittisen tason kokousta maaliskuun 2009 lokakuun 2011 välissä. Viimeinen poliittisen tason kokous oli 20.10.2011 Puolan puheenjohtajakaudella. Poliittisen tason kokoukset valmistellaan teknisissä kokouksissa yleensä, joten toimielimien törmä on järjestänyt kahdeksan teknistä kokousta, viimeinen niistä 6. lokakuuta. Neuvoston virastokantojen koordinaatio tapahtuu yleisten asioiden neuvoston työryhmän puitteissa. Ja tämä työryhmä on käsitellyt 43 kysymystä. Ja jokaisessa tässä dosserissa neljä osaa. Tilanne, de jure ja käytännön tilanne, kriittinen analyysi, mahdolliset ratkaisut identifioitujen ongelmiin ja mahdolliset keinot löytää toimivia ratkaisuja näiden teknisten asiakokonaisuuksien kaikkien neljän osan käsittely on nyt loppunut. Toimia elimien välinen työryhmä on nyt loppusuorallaan. Kaikki 34 teknistä kokonaisuutta on käsitelty. Ja tämä työryhmä on tehnyt syvällisen analyysin äh, erillisvirastojen tilanteesta hallinta, toimintaa, valvontaa nykykokemuksen pohjalta. Tässä on joku kertomuksia ja tutkimuksia, mukaan lukien kattava ulkoinen arviointi. Toisessa vaiheessa työryhmä päätyi konsensuksen ratkaisuista – useimpiin tunnistettuihin ongelmiin. Työryhmän kokouksessa käsiteltiin poliittisella tasolla kysymyksiä, jotka liittyvät erityisesti muun muassa virastojen luomiseen, sijaintipaikkaan ja isäntämaiden rooliin, hallintoneuvostojen kokoonpano ja toimintaa, johtajien nimeäminen ja tehtävät, monivuotiset työohjelmat, ja hallinnollinen tuki, kuten mainittiinkin. Syyskuusta 2011 toimielimien välinen työryhmä on keskittynyt rahoitukseen, talousarvioihin, henkilöstöresursseihin ja virastojen auditointiin. Ja tämä, on viime, tämä liittyy komission viimeksi toimittamiin asiakokonaisuuksiin. 60. tekninen kokous ja 20. poliittisen tason kokous käsittelevät näitä. Kuten toimielämällisen työryhmän ensimmäisessä kokouksessa 10.3.2009 päätettiin, työryhmän täytyy tuota, harjoituksen lopuksi johtopäätöksiä. Joten Tällä hetkellä työryhmä tarkastelee kaikkia kolmea toimielintä. Ja tavoitteena olisi, että joulukuussa 2011 olisi sitten poliittisen tasan kokous. Kertoisinpa jotakin neuvoston lähestymistavasta erillisvirastojen toiminnan suhteen. Neljännessä poliittisen tasan kokouksessa maaliskuussa 2011 Unkariin puheenjohtajamaana neuvoston puolesta alleviivasti jotakin tärkeitä periaatteita, joita selkeytettiin teknisellä tasolla. Ensinnäkin ehdotuksen tarkoitus ei ole koskea yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueen virastoja, eli entisen kakkospilarin virastoja. Toisekseen ei ole mikä on tarkoitus automaattisesti soveltaa erilaisia yhteisen oikeudellisesti ei sitovan lähestymistavan piirteitä kaikkiin virastoihin. Ja konkreettisia lainsäädäntöaloitteita tarvitaan tämän harjoituksen täytäntöön panemiseksi, jossa otetaan kunkin viraston erityispiirteet. Ja tämä yhden koon sukkaperiaatetta pitää välttää. kuten poliittisen tason kokouksissa on alleviivattu, neuvosto tunnustaa eu virastojen tärkeän roolin EU-politiikan täytäntöönpanossa ja tunnustaa, että on tarvetta tehdä niistä tehokkaampi työkalu tässä suhteessa. Neuvosto tavoittaa pitää tervetulleena hyvää yhteistyötä kolmen toimielimen kanssa työryhmän puitteissa ja toivoo. Työ voitaisiin vielä loppuun mahdollisimman pian. Haluaisin myös vakuuttaa teille, että Puola on valmis edistämään työtä mahdollisimman paljon, jotta harjoitus saataisiin vietoa loppuun ennen tämän vuoden loppua. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon ja nyt annan puheenvuoron komission varapuheenjohtajalle herra Shevchovicille. Te eh, voitte kertoa nyt näkemyksenne komission puolesta. Teillä on noin 10 minuutiksi puheenvuoro. Uh, ladies and Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, näin alkuun haluaisin kiittää tästä ystävällisesti kutsusta tänne kuulemistilaisuuteen. Ja haluaisin myös kiittää esittelijästä Vrakakista erinomaista yhteistyöstä. Olen myös kiitollinen kaikille edellä puhuneille, koska he ovat tehneet minun tehtäväni komission näkemyksen esittämisen paljon helpommaksi. Kuten näette, tässä on jo paljon lähestymistä sen suhteen, mitä mieltä me olemme virastojen roolista tulevaisuudesta ja miten meidän pitäisi tehdä tätä työtä myös tehokkaammin tulevaisuudessa. On aika selvää, että jos katsotaan virastojen roolia, niin on myös aika selvää, että ne ovat tärkeässä tehtävässä. Ensinnäkin ne ovat mukana voimakkaasti edesottamassa unionin politiikkaa. Ne auttavat kaikkia toimielimiä, varsinkin komissiota, keskittymään äh, peruspoliittisiin tehtäviinsä. Toiseksi ne auttavat päätöksentekijöitä EU-ssa tarjoten teknistä asiantuntemusta, mistä on hyötyä, kun parannetaan myös yhteistyötä jäsenvaltioiden ja EUn välillä tärkeissä kysymyksissä. Ja kolmas elementti, jota korostaisin, Tämä on siis näkyvyys, unionin näkyvyys jäsenvaltioissa, koska kuten tiedämme, virastot sijaitsevat eri jäsenvaltioissa. Lisäksi uskon, että meidän tulee korostaa vielä yhtä tiettyä kohtaa. Se on se, että EU-virastojen kehitys ei aina ole kulkenut käsi kädessä yleisnäkemyksen kanssa siitä, mikä niin paikka niillä on yleisessä hallinnossamme. Ja arviomme lähestyy kovasti Oshin näkemyksiä, joka on tutkinut näitä asioita erittäin huolella. Siitä syystä toimintavälinen työryhmä, joka aloitti toimintansa jo vuonna 2009, on ottanut myös toisen tavoitteen, eli sen, millä tavalla voidaan parantaa virastojen toimintaa ja hallinnointia, sillä vuonna 2005 ei tätä työtä viety millään hyvällä tavalla päätökseen, ja nyt uskoakseni tämä toinen pyrkimys johtaa siihen, mitä nimittäisin yhteiseksi lähestymistapaksi yhteisymmärrysmuistioksi. Pyrimme löytämään hyvän otsikon sille asiakirjalle, joka sisältää tärkeät asiat, eli periaatteet siitä, millä tavalla virastojen toimintaa voidaan parantaa tulevaisuudessa. Toivomme, että se myös heijastelee kaiken kolmen toimielimen kantaa, jolla on erittäin tärkeä rooli, kun hallinnoidaan virastoja, eli Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio. Uskoakseni tämän päivän kireessä tilanteessa kun taloustilanne on hankala. Minun mielestäni nämä asiat ovat vielä tärkeämpiä kuin koskaan aiemmin. Siitä syystä, että aivan kuten meiltä kaikilta oletetaan, meidän täytyy myös ottaa tätä samaa virastolta. Sen täytyy parantaa tehokkuuttaan, sen täytyy keskittyä siihen, millä tavalla voidaan yleisesti parantaa yleistehokkuutta toimielten välinen työryhmä. Erittäin intensiivisen työn jälkeen, jossa on kovasti ponnisteltu asiantuntijoiden välillä teknisellä tasolla – ja poliittisella tasolla oltu kovasti mukana, niin haluaisin kiittää kaikkia Euroopan parlamentin kollegoita, jotka ovat työskennelleet yhteistyössä kanssani ja eri puheenjohtajavaltioita, jotka ovat olleet mukana tässä keskustelussa, varsinkin Puolan puheenjohtajavaltiota, sillä sen aikana olemme vieneet keskustelua kovasti eteenpäin ja edinneet merkittävästi sillä. Kiitos tämän työn olemme onnistuneet saamaan kokonaisen katsauksen ja kriittisen analyysin siihen, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja olemme kyenneet myöskin tunnistamaan ne heikkoudet, joita tilanteessa on. Lisäksi meillä on konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, millä tavalla virastonne tulisi toimia. Nämä ehdotukset ovat hyvin usein samansuuntaisia niiden suositusten kanssa, joita Euroopan parlamentti tai tilintarkastustuomioistuin ovat esittäneet vastuuvapausprosessin puitteissa. Täytyy kyllä todeta, että ne kattavat erittäin suuren määrän eri aiheita virastojen hallinnoinnista siihen, millä tavalla ne toimivat ja millä tavalla niitä tulisi valvoa. Eli muutama esimerkki vielä konkreettisista ehdotuksistamme. Ensimmäisen viittasi jo edustaja Jensen. On aivan selvää, että uusien vir- uusia virastoja pitäisi vain luoda. Siinä tapauksessa on tehty objektiivinen vaikutusanalyysi ja arvioitu myös se, missä sen päämajan tulisi sijaita. Toiseksi kaikkien virastojen perustamistointe tulisi sisältää joko tällainen uudistuslauseke tai, tai raukeamislauseke. Meidän täytyy katsoa sitä, että tarvitaanko tuota virastoa seuraavan viiden vuoden aikana, tarvitseeko muuttaa sitä tapaa, millä virasto toimii. Minusta me tarvitsemme tällaisen säännöllisen tarkastelun sen suhteen, millä tavalla virasto toimivat, miten ne suorituvat tehtävästään, sillä näin tehokkuustaso pysyy jatkuvasti hyvällä tasolla ja valvonnassa. Minusta meidän tulisi myös pohtia sitä, että voidaanko sulauttaa yhteen virastoja silloin, kun niiden tehtävät ovat yhteensopivia ja saatetaan mahdollisesti löytää synergiaa, varsinkin kun puhutaan pienistä virastoista ja on nähtävissä, että tuon tapainen synergia tai sulautuminen johtaisi lisääntyneeseen tehokkuuteen tulevaisuudessa. Aivan kuten arvoisa eh, tuomistumien jäsen O'Sheard sanoi, niin tuo virtavivaistaminen on tärkeää silloin, kun pyritään lisäämään tehokkuutta. Olette varmaan samaa mieltä siinä, että jos 90 henkilön hallintoneuvosto olemassa, niin eipä se helpoksi tehtävää tee. Eli siitä syystä minusta me tarvitsemme tämän kaksisuuntaisen lähestymistapan, kun, tämän, kun puhutaan hallintoneuvostosta ja, ja katsotaan sitä, millä tavalla tehtäviä voidaan toittaa. Ja toivottavasti voidaan siis valvoa myös hallinnointitehtäviä tällä tasolla. Toinen kysymys, joka tulee jatkuvasti esille ja vaikuttaa hyvin usein kielteisesti tehokkuuteen virastoissa, on se, että edustajat vaihtuvat kovasti hallintoneuvostossa. Sitä tulisi rajoittaa, koska tiedämme, että neuvoston uusille jäsenille ottaa aikansa ennen kuin he ovat riittävän tehokkaita ja osaavat suoriutua tehtävistään. Lisäksi tiedämme, että on parempi, jos puhutaan ulkoista suhteista ja niihin liittyvistä strategioista, niin ne toimivat paljon paremmin näin. Hyvin usein on nähtävissä, että on liian paljon yksittäisiä aloitteita, jotka johtavat erilaisiin näkemyksiin, joita tarjotaan kumppaneillemme ulkomailta, tulevatpa nämä sitten komissiovirastosta tai neuvostosta. Jos meillä on yksi ääni, joka puhuu ulkomaisille kumppaneillemme, niin pitäisi aloittaa silloin itsestämme. Ja meillä tulisi olla paljon enemmän lähestymistä ja yhteistyötä nimenomaan tällä alueella ja komission, neuvoston ja parlamentin välillä. Aivan kuten O'Shears totesi, niin toimintavälinen työryhmä on sitä mieltä, että virastojen tulisi parantaa sisäistä suunnittelua ja yleistä ennustamistaan. Ja se on osa parempaa hallinnointia. Olen sitä mieltä, että voimme siihen päästä. Lisäksi virastojen täytyisi tuottaa vain yksi yksittäinen vuosikertomus, sillä varmasti sekin vähentäisi hallinnollista taakkaa, joka niihin kohdistuu. Lisäksi täytyy parantaa suorituskykyä, täytyy ottaa käyttöön siihen johtavia eh, avainindikaattoreita monivuotisia työryhmi- työsuunnitelmia tulisi hyväksyä ja linkit budjetteihin tulisi parantaa. Lisäksi niitä tulisi parantaa toimintaperusteista budjetointia ja hallinnointia. Tätä käytetään komissiossa ja tiedämme, miten tärkeä se on yleistehokkuuden kannalta. Ja olemme sitä mieltä, että tämä on se aika, jolloin virastot varmasti myöskin kannattaisivat tätä välinettä. Lopuksi sitten mihin nyt tällä hetkellä mennään. Ja kuuntelin huolella edustaja Jenseniä ja Puolan valtion edustajaa, sillä on aivan totta, että 20.10. pidetyssä viimeisessä kokouksessa me sovimme siitä, että prosessia nopeutetaan ja pyritään viemään prosessi päätökseen yhteisen asiakirjan, yhteisen näkemyksen ja periaatteen nojalla ennen vuoden loppua. Minun mielestäni tämä olisi erityisen tärkeä läpimurto ja uskon, että Tämä asiakirja olisi erittäin tärkeä viiteaineistoa, kun pyritään arvioimaan tämänhetkistä virastoa tai heijastetaan sitä uuden luomisessa. Uskon, että saamme lisätyötä tehtyä teknisellä tasoa, e, tasolla ensimmäinen 12 ja samalla voimme kuitenkin löytää kaikkein parhaimman muodon sille, millä tavalla voimme hyväksyä nämä päätökset, joita hoidetaan työryhmätasolla toiminten välillä. Siihen on investoitu paljon työtä ja meillä on paljon yhteisiä lähestymistapoja. Kaikkea tätä tulisi hyödyntää ja, hyödyntää ja saada siitä konkreettisia tuloksia tulevaisuudessa. Hyvä puheenjohtaja, yhteenvetona haluaisin kiittää kollegoita niin toiminten välisessä työryhmässä parlamentista, komissiosta ja neuvostosta. Haluaisin myös kiittää edustaja Oshita tuolta tuomioistuimesta erinomaista yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Nyt meillä on noin puoli tuntia aikaa käydä keskustelua. Haluaisiko esittelijä kommentoida toimielinten puheenvuoroja? Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καταρχήν να ευχαριστήσω. Niin, minä haluaisin ensinnäkin kiittää sydämellisesti kaikkia puhujia, kaikkia niitä, jotka käyttivät puheenvuoron ja haluaisin tässä sanoa vielä, että me kaikki tunnustamme, kuinka tärkeä eh, rooli erillisvirastoilla on ja kaikki meistä tiedämme, kuinka me voimme toimia, jotta näiden virastojen operationaalinen toiminta vahvistuisi. Ja olen erittäin iloinen siitä, että kaikki kollegat tunnustivat, että erillisvirastoilla on tärkeä rooli. Nyt sitten kysymys kuuluu, miten nämä virastot voivat täyttää tehtävänsä, nimittäin toteuttaa Euroopan unionin politiikkaa. Kiitoksia. Thank you, Mr. Geyer. Kiitoksia. Edustaja Geyer. Dankeschön, Herr Präsident. Ich ähm, freue mich, dass... Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että järjestämme tämän kuulemistilaisuuden tänä iltapäivänä, koska se on tapa saada faktoja keskusteluun, koska tämä keskustelua täällä parlamentissakin käydään hyvin usein ihan vain tottumuksesta eikä niinkään faktojen pohjalta. Kun katsotaan siitä, mistä voidaan säästää, niin monet kollegat meistä, meiltä vastaavat saman tien, että virastoista voi säätää, mutta ei sanota, että mistä virastoista, millä seurauksilla, missä paikoissa, millä tavoin niiden toiminta muuttuu ja niin poispäin. Mutta virastothan menneisyydessä ovat olleet ikään kuin patenttiratkaisu sille, että missä voi säästää. Olen iloinen siitä, että tässä keskustelussa nyt tulee esiin hiukan faktoja ja olemme eh, ja että me kuulemme, että keskustelu on vähän pidemmällä kuin mitä ainakin minä ajattelin, että se on. Voisimme olla vielä pidemmällä, jos se mietintö johon minäkin olen tässä valiokunnassa usein viitannut, nimittäin siis Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus tältä saralta olisi jo olemassa. Ja jos oikein ymmärtänyt, niin herra Oshia puhui puheenvuorossaan tämän kertomuksen 17 versiosta. Tämä kyllä nyt hiukan huolestuttaa. Kysymykseni kuuluisi herra O'Sheille, että miksi tämä kertomus on niin vaikea, että siitä on tehty jo 17 erilaista versiota. Toinen kysymys ei ole osoitettu erityisesti kenellekään, mutta me olemme Ann Jenseniltä, neuvoston edustajalta, varapuheenjohtaja Shevchovicilta kuulleet erilaisia näkemyksiä eh, keskustelujen tilasta tässä toimijoiden välisessä työryhmässä. Siellä varmaan kertyy yhteen hyvin paljon materiaalia, jota meidän olisi käsiteltävä erittäin tarkkaan. Minä en kuitenkaan ihan ymmärtänyt, onko tämä kysymys virastojen toimipaikasta ja sen eh, kritisointi, onko sillä eh, ollut merkitystä tässä tämän työryhmän toiminnassa. Minua on harmittanut sen, että erityisesti Iso-Britannian hallitus eh, pakotti Euroopan lääkeviraston kohdalla Euroopan unionin hankkiman rakennuksen kaikkein kalleimmasta paikasta, nimittäin Lontoon Citystä. Eli että tässä aina viitataan siihen, että täytyy suojella Euroopan unionin budjettia, niin sitten kysymys kuuluu, että kuka oikeastaan päättää virastojen toimipaikasta ja millaisten kriteerien pohjalla ja miten voidaan tehokkaasti valita toimipaikkoja, mitä olemme valmiita antamaan. Ja eikö olisi järkevää luoda sellaisia kriteereitä, joissa ähm, saavutettavuus on tietenkin tärkeä äh, äh, asemassa, mutta ehkä jossain vaiheessa myöskin äh, kiinteistöjen hinnat. Kuinka laajalti tätä on käsitelty tässä asiakirjassa? Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Seskova. Já také děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych... Niin, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin lähestyä koko tätä kysymystä aivan toisesta näkökulmasta, jos sopii, Euroopan veronmaksajan näkökulmasta. Ja jopa omasta näkökulmasta, niin kun olen aiemmin ollut tuolla, niin paikallistason poliitikko. Lisäksi haluaisin lähestyä tätä kysymystä siitä näkökulmasta, että kaikki toimivallassiirrot, jotka ovat tapahtuneet komission ja yksittäisten virastojen välillä – tai niiden seurauksena, niin ne ovat aina olleet kovin mutkikkaita ja tehneet työstä paljon hankalampaa kaikille muille, varsinkin näille vastaanottajille. Onpa sitten kysymys kunnista, kaupungeista, voittoa tuottamattomista järjestöistä ja niin edelleen. Kaikki tällaiset muutokset ovat olleet erittäin monimutkaisia. Varmaankin riittää todeta, että aluksi tuo tieto tuli Euroopan komission nettisivuilta, sen jälkeen virastosta. Sitten virastolla enää tuota toimivalta ei ollut ja kaikki taas siirtyi jonnekin toiseen virastoon. Lähestytäänpä asia vain tästä näkökulmasta. Minusta se on kaikkein huonoin viesti, joka voidaan välittää ulkomaailmalle, onpa sitten kyseessä tai veronmaksajat, kansalaiset tai kuka hyvänsä. Se on huonoin asioita voimme kertoa. Ja tästä näkökulmasta katsoen voin vain katsoa, miten paljon meillä on erilaisia virastoja. Tämähän on ensimmäinen kertani, kun käsittelen näitä. En ollut silloin kun, täällä, kun virastot luotiin, mutta lähestyn asia tästä näkökulmasta ja olen saanut sen tuntea paikallistasolla, checkin tasolla varsin, eh, Tsekin tasavallassa varsinkin. Kysyn teiltä, onko tulevaisuudessa odotettavissa mitään myönteistä kehitystä? Mitä tarkoitan sillä? Kysymys on virastoista, jotka jatkavat toimintansa tulevaisuudessa, tai siitä, että vaihdetaanko tätä toimivaltaa taas, sulautetaanko virastoja tai jotain muuta. Minun näkemykseni on se, että yksittäisten tai oikeastaan meidän tulisi pohtia sitä, tarvitaanko yksittäisiä virastoja vai voitaisiinko ne sulauttaa toisensa jollain tehokkaalla tavalla. Riippumatta siitä, mitä teemme, hyvä puheenjohtaja, asia tulisi esittää niin, että kaikki, jotka haluavat hakea rahoitustukea Euroopan unionista, että nämä tietävät, mitä tekevät. Ja haluan kiittää komission sen tähän täällä tekee huolellisia muistiinpanoja, arvostan sitä kovasti. Ja samalla äh, valitan sitä, etten voi jäädä tänne kuuntelemaan teidän vastaustanne, koska täällä parlamentissa useat äh, valiokunnat kokoontuvat samanaikaisesti, joudun olemaan muualla. Makovei. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Makovei. <coughs> Uh, thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Olen jo pari kertaa valiokunnassa ja täysistunnossa puhunut tästä aiheesta, joten puhun lyhyesti. Parlamentti on saanut tilintarkastustuomioistuimelta tietoa virastolta liittyen vastuvapauden myöntämiseen 2010, ja tämä tieto on aivan riittämätöntä vastuullisen päätöksen tekemiseksi vastuuvapauden suhteen. Lähettiin pari päivää sitten kirjeen tilintarkastustuomioistuimelle ja heidän vastauksensa oli sen suuntainen, että me emme tule saamaan paljon lisää tietoa. Meillä on ongelma, meidän täytyy miettiä, miten me pääsemme sopimukseen, jossa me saamme lisää tietoa. Ja yhdyn kollegaani liittyen tähän kustannusten verrokianalyysiin. Me voimme tehdä päätöstä vastuuvapaudesta ilman tuota kertomusta, joten tarvitsemme tämän kustannusvertailuanalyysin. Kuulen, että tästä on nyt 17 versio. En tiedä, kuinka monta niitä vielä tulee. Me tarvitsemme tämän 17, vaikka 20 jossain vaiheessa mentäisiin, miten ystävällisesti pyytäisin tätä kertomusta nykymuodossaan, jotta voisimme hyödyntää sitä. Muuten meiltä menee vuosi ohi vastuuvapauden myöntämisen suhteen. Haluaisin myös vaatia. Täytyy sanoa, että en ollut täällä ihan alusta, mutta olen samaa mieltä komissiaisen Shevchovicin kanssa. Eli tulevaisuuden suhteen täytyy olla tehokkuutta, ehkä niitä on liikaa, tai miten, mitä ne tekevät. Meidän pitäisi tehdä tämä mahdollisimman nopeasti. Meillä on rahoitus ja luottamu, rahoituskriisin ja luottamuspulan aikaa. Euroopan kansalaiset luottavat toimielimeen yhä vähemmän. Asia pitäisi tehdä jotakin. EUn e panos on 750 miljoonaa per vuosi näille virastoille. Se on paljon rahaa. Mitä sille tapahtuu? Meidän täytyy raportoida tämä kansalaisille. Minusta vaikuttaa, että tuomioistuin ei ota tätä huomioon. Tämä hallituksen päät johtoteemana. Lopetan tähän. We'll get the information. Ja toivottavasti saamme informaatiota, että me todella tarvitsemme keskustellaksemme vastavapauden myöntämisestä. Thank you. And then the... Kiitoksia. Ja viimeinen puhuja on edustaja Ehrenhauser, jos nyt oikein näin. Asiat. Sydämestä kiitokset. Olen erittäin kiitollinen komission jäsenelle siitä, että tähän tästä ongelmasta, tästä fuusiomahdollisuudesta. Minä olen tehnyt jo eh, ehdotuksen siitä, mitä virastoja voisi fuusioida tai sulkea, ja haluaisin esittää tämän konkreettisen eh, kysymyksen tilintarkastustuomioistuimelle. Mitä mieltä eh, tilintarkastustuomioistuin on siitä, mitä virastoja voisimme ehkä sulkea, mitä virastoja fuusioida, niin että herra Gajarillekin on konkreettisia ehdotuksia. Sitten näistä toimipaikakriteereistä, niitähän ei tällä hetkellä ole, se on totta, ja suuri ongelma on se, että sekä virastot itse että virastojen toimipaikat ovat olleet neuvoston tai hallitusten ja valtionpäämiesten kokousten neuvotteluvaluuttaa ja onko nyt neuvosto halukas ottamaan käyttöön konkreettisia kriteerejä, joiden pohjalta päätetään virastojen toimipaikoista ja olisi mukava kuulla nyt ihan konkreettinen vastaus neuvostolta. Ja sitten hallintoneuvoston ongelma. Meillähän on ollut tämä ongelma jo pitkään. Olemme ainakin vuodesta 2008 kiertäneet kehää ja keskustelleet tätä. Nyt kysymys kollega Jensenille. Mitä konkreettisia ehdot, ratkaisuehdotuksia työryhmässä on noussut esille? Milloin niitä ryhdytään soveltamaan? Kiitoksia. Kiitoksia. Puhujalista on nyt päättynyt. Minä haluaisin vielä lisätä muutaman kommentin. Herra Gajeri jo mainitsikin jotakin näistä asioista. Minä olen aina myöskin ihmetellyt, miksi jotkut virastot ovat joissain paikoissa. Tässä mainittiin Lontoa, joka on erittäin kallis paikka, mutta usein, usein on selkeä yhtäläisyys neuvoston ulkoasiainministeriön syntymäpaikan ja viraston toimipaikan välillä. Voiko neuvosto sanoa, että onko tämä totta vai ei? Ja sitten olemme puhuneet virastoista, mutta mm, tietääkseni kukaan ei ole puhunut täällä vielä toimeenpanovirastoista. Ne ovat käytössä äh, lyhyen aikaa, rajoitetun aikaa jonkun tietyn tehtävän täytäntöönpanemiseksi. Ja äh, komission jäsen mainitsi että hän äh, kannattaisi raukeamislausekkeen käyttöönottoa ja katsoa, että onko joku virasto vielä äh, järkevä vai ei. Äh, mitä tulee toimeenpanovirastoihin, niin niitä on ollut vuodesta 2004. Kuinka useat näistä toimeenpanovirastoista, jotka luotiin, ovat vielä olemassa tällä hetkellä ja kuinka monta komissio aikoo sulkea lähiaikoina. Ja sitten mitä tulee edustaja Makoveihin, haluaisin, että tilintarkastustuomioistuin sanoisi jotain hänen valituksestaan tiedonkulun puutteesta. Ehkä eh, parasta olisi, jos te kutsuisitte hänet eh, Luxemburgin niin, että voisi esittää siellä kaikki mahdolliset kysymykset ja voitte auttaa häntä niin paljon kuin mahdollista. Ja minua myös kiinnostaa se, että kuinka monta luonnosta te teette kertomuksesta ennen kuin se voidaan julkaista. Kiitoksia. No niin, nyt haluaisin antaa sitten puheenvuoron Ai niin, minun pitäisi puhua tähän mikrofoniin, olen pahoillani. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron kaikille puhujille, jotta he voisivat vastata näihin kysymyksiin ja kommentteihin. Ja ehdottaisin, että jokainen puhuja puhuu noin viisi minuuttia. Herra Oshi. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä käytän myös tilaisuutta kiittääkseni kollegoita, jotka ovat kysymyksiä esittäneet. Mitä tulee tähän kustannusten vertailukertomukseen? On tästä lohduttavaa, että tilintarkastustuomioistuimen työllä on tuollaista kysyntää ja haluaa, että se julkaistaan. Tämä kustannusten benchmarking tutkimus alkoi maaliskuussa. Keräsimme 6500 tietoyksikköä, ne täytyy auditoida ja tarkastaa, jotta niitä voidaan vertailla. Tämä on yksi syy, miksi asia on monimutkainen. Toisekseen, tässä on 22 tilintarkastuskumppania. Tavallisessa tuomioistuimen tarkastuksessa on vain yksi komission pääosasto Nyt meidän täytyy tehdä päätös 22 osapuolesta puolesta tai vastaan. Puheenjohtaja yleisesti erityiskertomuksen läpimenoaika hyväksymisestä. Hyväksymisen on 18 kuukautta kaksi vuotta. Olemme vielä vuoden sisällä siitä, kun tuomioistuimeen liityin, sanoin teille ja kollegoille, että halusimme lyhentää kertomusten läpimenoaikaa. Ja olemme vielä aikataulussa sen suhteen. Olemme tehneet yli sata muutosehdotusta kaikille kumppaneillemme. Haluamme tehdä asiat oikein. Me olemme alleviivanneet muutama tärkeä asia. Me haluamme johtopäätökset oikein ja haluamme laajaa hyväksyntää ja ymmärrystä ennen kuin työ julkaistaan. Ennen viime vuotta emme virastosta tehneet erityiskertomuksia. Ainoastaan tämä vuotuisen talousarviokertomuksen. Tänä vuonna meillä on kaksi Toinen, joka käsittelee eturistiriitojen hallintaa ja toinen, joka käsittelee kustannusvertailua. Olin täällä paikalla, kun parlamentti näitä pyysi. Olin iloinen, kun saatoin ottaa vastaan heidän valinnitiedotukset, jotka mahdollistavat myös sen, että minä voisin itse painaa päälle tässä aiheessa tilintarkastustuomioistumassa. Olen iloinen, että työllä on kysyntää. En usko, että näin paljon höyryä kerty pannuun jossain aiheessa, mutta, mutta kai tässä vähän kysyntä patoutunut. Olen komission varapuheenjohtajan hänen kabinettinsa parlamentin jäsenten kanssa. Ihmiset ovat pitkään tienneet, että me työskentelemme tämän asian parissa. Ja me odotamme julkaisevansemme Toivottavasti tämä oli vastaus tähän kysymykseen. Rama McAvey otti sille 2010 vastuuvapauden myöntämiseen liittyvän kysymyksen ja minulla on ilo kertoa teille, että tuomioistuimen lähestymistapa ei ole muuttunut verrattuna aikaisempaa mitenkään. Me annamme lausunnon siitä, ovatko tilit luotettavat, lausunnon siitä, ovatko transaktiot, jotka liittyvät tilleihin, oikeudellisesti pätevät ja sananmukaiset. Ja näin olemme tehneet vuosia. Julkaisemamme tiedon laadussa eikä määrässä ole tapahtunut muutoksia. Parlamentin esittelijän ja tuomioistuimen virastosta vastaavan jäsenen välillä on hyvät suhteet. Näin oli herra Stafrakakiksen kanssa, kun liityin ja odotan, että näin on Rava Makoven kanssa, niin kauan kuin tuomioistuimessa. Virastojen suorituskyky on parantunut, erityisesti mitä tulee rekrytointiin ja hankintoihin. Eniten virheitä on juuri tapahtunut aikaisemmin täällä. Mistä parannukset? koska virastot ovat, am, toimivat ammattimaisemmin. Ja minä kollegat olemme keränneet matkamaille ja jo käyneet virastoissa kertoneet prosesseista, kertoneet hyvistä käytännöistä. Me emme ole ainoastaan tilintarkastajia, meillä on velvollisuus tarjota neuvontaa ja apua, että saataisiin homma sojumaan. Jos ei näin olisi, me pyörisimme vain kehässä jokainen vuosi olisi siis samanlainen kuin edellinen. Se ei ole veronmaksajan kannalta hyvä. Kehitystä ja hyviä asioita täytyy tapahtua. Ja viime vuonna on. En ole kritisoinut virastoja varojen liian vähäisestä käytöstä. Kuulitte esimerkkini siitä, että mies antaa pojalle rahat polkupyörän ostamiseksi. Emme kritikoi virastoja varojen vähennyskäytöstä. Olen innokas kapitalisti, joka on myös elänyt sosialismin alla. Ketään en kritisoi sitä, että käytän liian vähän rahaa. McAvey is welcome. To the, other... Kiitos. Onko uh, McAvey uh, tervetullut? An opportunity to meet with Mrs. McAvey. Minulla on ollut jo mahdollisuus tavata Rova McAvey, joka on kertoja, kun hän on tämän uuden tärkeän roolin ottanut vastaan ja odotan tätä. Rova haluaa reagoida. Oh, thank you, President, and uh, thank you, Mr. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, Raushi. Niin, tietysti me tapasimme ja yhdessä katsoimme tuota ajoitusta ja tämän kertomuksen oli tarkoitus tulla esille äh, jo lokakuussa Valitettavasti näin ei kuitenkaan käynyt. Ja äh, siitä syystä me tarvitsemme tätä kertomusta. Toiseksi haluaisin todeta, että kyllä tämän vuoden kertomuksen viime vuoden äh, kertomuksen on eronsa. Viime vuonna meillä oli paljon enemmän kirjallisia tapa, äh, tapauksia, jotka liittyivät julkisiin hankintoihin ja inhimillisiin voimavaroihin tänä vuonna niistä ei ole mitään. Jos sanotaan, että tilanne on nyt jo parantunut yhden vuoden sisällä, niin kyllä sitten haluaisin, että kaikki tämän valiokunnan jäsenet tarkistaisivat asian ja varmistautuvat siitä, että näin on. Ei meidän tarvitse puhua tästä niin liian pitkään. Odotamme hedelmällistä yhteistyötä tilintarkastustuomioistuin teidän välillä. Me odotamme eh, kertomusta mietintöänne. Jos se tulee seuraavan viikon sisään, niin hyvä. You can ask for the information. No varmasti voitte pyytää tätä tietoa, jota tarvitsette ainakin. Thank you, Chairman. Jens mentioned that. Kiitoksia puheenjohtaja. Jens Geier mainitsi, että hyvin usein ihmiset äh, vastustavat virastoja ihan noin vain ja olen samaa mieltä siitä, että joskus on puuttunut tietoa, ymmärtämystä siitä, mitä virastot ovat ja ne ovat monia erilaisia asioita. Meillä on verkostovirastoja, meillä on sääntelyvirastoja, täällä on mainittu täytäntöönpanovirastoja, jotka ovat osa komissiota ennemminkin, ja sitten on toisia virastoja, jotka ovat ennemminkin osa neuvostoa, koska no, ne ovat ikään kuin riippumattomia elimiä ja me haluamme, että ne ovat riippumattomia, koska me haluamme, että ne tekevät oikeat päätökset riittävän kaukana poliittisesta prosessista. Joskus voi kysyä itseltään, saammeko täyden hyödyn virastoista. Esimerkiksi olemme päättäneet tehdä päätöksen siitä, onko lentokone riittävän turvallinen ja haluamme, että tuo päätös tehdään Kölnin virastossa, kun taas jäsenvaltioissa on 27 elintä 27 jäsenvaltiossa, jotka selvittävät, että onko joku tietty lentokonetyyppi riittävän turvallinen, niin nyt se tehdään sitten yhdessä eh, virastossa. Ja minä pohdin sitä, että onko kansallisessa parlamenteissa yhtään tutkittu sitä, onko syntynyt säästöjä kansallisissa budjetteissa, kun tämä on keskitetty. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska monella saralla voitaisiin varmasti siirtää määrärahoja, jos tehtäviä siirrettäisiin Euroopan unioniin, mutta saadaanko näitä säästöjä todellakin? Me tarvitsisimme lisää avoimuutta tässä asiassa ja budjettivaliokunnassa äh, yritämme äh, saada aikaan tutkimuksen, josta selviäisi, syntyykö todellakin hyötyä, kun asiat tehdään yhdessä sen sijaan, että jokainen jäsenvaltio hoitaisi asian itse. Sitten kysymys toimipaikkakriteereistä. Muistan, kun yksi virastoista peru, perustettiin eh, IT-turvallisuusvirasto Enisa Kreetalle. Minä kysyin neuvostolta, että miksi Kreetalle, miksi tämä paikka eikä jotain muuta paikkaa. Neuvosto vastasi minulle, että tämä johtuu maantieteellisestä jakaumasta. Ja sitten minä kysyin uudelleen, koska aikanaan eh, Kreikalla oli kolme virastoa ja useilla mailla ei ollut yhtään virastoja. Minä sain vastauksen, joka oli hyvin pitkä, mutta periaatteessa sinne sanottiin sinä eh, et saa kyseenalaistaa eh, neuvoston päätösten järkevyyttä. Eh, hallitusten päämiehet ovat viisaita miehiä, kun he päättävät, niin se on viisas päätös. No niin. Onko mitään mahdollisuutta fuusiointiin? Monet ihmiset kysyivät sitä. No varmasti on, mutta ongelmahan tässäkin on se, että ei saa kyseenalaistaa neuvoston päätösten viisautta, koska no, maantieteellisen jakauman ei tulisi vähentää tehokkuutta, mutta kun puhuimme virastojen toimipaikkakriteereistä, huomasimme, että neuvosto oli hyvin hyvin huolestunut siitä, ettei palattaisi näihin vanhoihin virastoihin, koska tämä on osa vanhoja kauppoja, joku saa jotain ja toinen jotain muuta ja voisi syntyä ongelmia, jos tämä paketti purettaisiin. Me emme varmastikaan onnistu siinä tällä kertaa, mutta jossain vaiheessa meidän täytyy tietenkin kyseenalaistaa se, että ovatko aikaisemmin tehdyt päätökset ikään kuin sementoituja loppu ikuisuutta varten? Ei tietenkään. Ja jotkut näistä kolmikantavirastoista voitaisiin yhdistää, esimerkiksi Bilbao, Dublin ja CDFOP – koska niillä on myös synergiaetuja. Ne voisivat jopa löytää toimipaikan Strasbourgista, joten on erittäin paljon hyviä ehdotuksia, mutta useat jäsenvaltiot varmasti vastustaisivat tätä. Joten tietenkin mahdollisuuksia on. Parlamentti ei ole aina ole ollut varovainen. Esimerkiksi me me tätä Ähm, sukupuolitasa-arvon virastoa, ettei sitä perustettaisi Viiniin, vaan jonnekin muualle. Ja sitten se perustettiin Vilnaan ja siellä on kuusi henkilöä, ähm, kuuden ihmisen henkilöstä. Se ei ole kovinkaan hyödyllistä äh, tälle virastolle. Um, Meillä on tästä, tässä varmaan hyötyä tulevaisuutta varten, mutta se ei tule olemaan valmis huomenna tämä kertomus. Kiitoksia. Herra Stjernuk, voisitteko vastata näihin jäsenten esittämiin kysymyksiin ja hiukan kertoa tästä neuvoston viisaudesta? Kiitos puheenjohtaja. Kuten Rava Jensen mainitsi, on kysymyksiä, jossa näkemykset eivät ole lähentyneet kolmen toimielimen välillä. Muun muassa kysymys sijaintipaikasta, jonka Jorgista otti esille. Näiden kysymysten tarkastelu jatkuu neuvostossa. Ja jos mennään neuvoston kannan yksityiskohtiin sijaintipäätösten suhteen, Sanoisin, että kanta tähän mennessä on ollut selkeä. maa on ilmaissut sen useamman kerran, myös poliittisen tason kokouksissa. Nämä päätökset ovat poliittisia päätöksiä. Ja maaliskuussa myös poliittisen tason kokouksessa toimien välimessä elimien välisessä ryhmässä tämä kanta ilmaistiin. Sijainti on poliittinen päätös. Ja alleviivaisin myös 2003 päätöstä liittyen siihen, että uudet jäsenvaltiot ovat sijaintipaikkojen suhteen etusijalla. Mutta muistuttaisin, että kolme toimeen elintä käsittelevät kaikkia näitä kysymyksiä tällä hetkellä. Ja tämä, että kaikissa näissä arvoissa kysymyksissä päädymme yhteiseen lähestymistapaan. joka on EU-lainsäädännön mukaista. Ja tämä ilmenisi sitten toimielimen välisen työryhmän viimeisestä loppuasiakirjasta. Ja palaisi myös Rava Jensenin kommenttiin joka tuli kokouksen alussa toiselle. Rova Jensen mainitsi, että toimi elimen välisen sopimuksen luonnoksessa tämä saattaisi olla tavoite. Neuvoston rakenne on sellainen, neuvoston edustajan mandaatti työ toimielimen välisessä työryhmässä, joka 2008 hyväksyttiin ja joka Koreperissä hyväksyttiin. Siinä toimielimen välisen työryhmän tavoite ei ollut toimielimen välinen sopimus, vaan yhteinen juridisesti ei-sitova politiikka. eteen olemme päättäneet saavuttaa sopimuksen ja, ja niin yhteisen kannan kuin mahdollista. Kiitos. Thank you. And then the final... Kiitoksia. Ja lopuksi vielä komissio. Olkaa hyvä, noin viisi minuuttia. Uh, at first I would, uh, start... Kiitoksia. Aluksi edustaja Gairin kysymys. Minusta parasta on siterata sitä, mistä olemme sopineet, koska se on aika tärkeä saavutus, se millä tavalla pitäisi jatkaa, kun valitaan uusien virastojen päätoimipaikka. Tässä kaikki olemme varmaan samaa mieltä, että päätös toimipaikasta pitäisi tehdä ennen lainsäädäntöprosessin loppua, jotta virasto voidaan perustaa suoraan toimipaikkaansa, eli vält- selvitetään se tilanne, että aloitetaan täällä Brysselissä ja sitten katsellaan, että missä tuo virasto alkaisi toimia. Lisäksi täytyy ottaa huomioon kriteerit, kun valitaan toimipaikan sijaintia. Ensinnäkin se, että virasto saadaan toimimaan heti, kun perustumissopimus tehdään, että tuo paikka on helposti helpo, sinne ei ole vaikea, vaikea kulkuinen vaikea kulkea. Ja huomasimme työmme aikana, että tietyn kuluttua nämä virastot muuttuvat sellaisiksi, että niissä on yhä enemmän sen maan kansalaisia, jossa se jos maassa tuo virasto sijaitsee siitä syystä, että näiden henkilöiden on helpompi päästä paikan päälle. Tämä pitäisi ottaa huomioon silloin, kun toimipaikan sijainnista keskustellaan. Poliittisen ongelmana on vähän se, että nyt toivottavasti ymmärrätte tämän. Yhdysvallathan on kiinnostunut vaikka siitä, että suhtaudutaan tiukasti virastoihin ja säännöksiin, jos se koskee virastoja toisessa jäsenvaltiossa. Eli jos kysymys on sitten jäsenvaltion omasta virastosta, niin silloin kannat ovat taas ihan toisenlaiset. Ja ymmärrän kyllä tämän näkemyksen. Siitä syystä mielestäni me tarvitsemme yhteistä käsitystä ja yhteisiä kriteereitä sen suhteen, mitä sovelletaan tuleviin virastoihin. varsinkin prosessissa silloin, kun noitan käyttöön nämä tarkistuslausekkeet tai raukeamislausekkeet ja arvioidaan sitä, millä tavalla virasto on toiminut. Jos toimipaikkakriteeri ei aiheuta yleistä tehokkuuden laskua, niin meidän täytyy hyvin objektiivisesti kyetä arvioimaan nämä tilanteet ja tietysti sitten päätös siitä, kuten aina tämän tyyppisissä tapauksissa, tehdään Euroopan parlamentin ja neuvoston eli lainsäätäjien ja jäsenvaltioiden toimesta. Siitä syystä ensin sellainen lähestymistapa, jossa päätetään, miten paljon poliittista painoarvoa laitetaan virastojen toimimiselle, ja meidän täytyy täytäntöön panna tämä myös konkreettisin askelein. Edustaja Cheshkova kyseli hallintoneuvoston kokoonpanosta, jos antamat luvut ovat erittäin kuvaavia. 47 90. Siitä syystä, että 27 jäsenvaltiota on edustettuina. Hyvin usein komissiolla on oma edustuksensa. Sen jälkeen sidosryhmät ja asiantuntijat. Olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne siinä, että tämä on yksinkertaisesti vain aivan liian suuri ollakseen joku hallintoneuvosto Samalla se on kuitenkin se lopullinen elin, joka tekee päätökset sen suhteen, millä tavalla virasto toimii ja mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmat. Ja se hyväksyy virastojen toiminnat, joten siitä syystä meidän täytyy myös tarkastella sitä, millä tavalla voidaan virta viivaistaa hallintoneuvoston työtä. Kun kuvailen sitä, mitä itse asiassa odottelemme tuolta asiakirjalta, josta kaikki olemme sopineet, niin sanoin, että en odota mitään vallankumousta. Odotan asteittaista kehitystä, eli että näitä periaatteita sovellettaisiin vaiheittain tarkistusprosessissa niin, että nämä kriteerit ja vertailut, niitä hyödynnetään säännöllisesti sen suhteen, miten virastot toimivat ja suoriutuvat tehtävistään. Se johtaa mielestäni siihen, että joissain tapauksissa komissio voi saada aikaiseksi enemmän erilaisten palvelusopimusten avulla, esimerkiksi maksamme palkkoja ja niin edelleen. Samalla voidaan myös huomata, että jossain tapauksessa olisi paljon tehokkaampaa, jos jotkut virastot sulautettaisiin, varsinkin ne pienet, joilla on päällekkäistä työtä. Samalla ei kannata pitää virastoa niin kaukana, että sinne pääse yhden päivän aikana sinne ja takaisin, koska se rajoittaa viraston toiminnan tehokkuutta. Euroopan unioni haluaa, että työ on tehokasta ja laadukasta. Ja olettaisin, että tämä olisi sellainen vai asteittainen lähestymistapa, joka johtaisi siihen, että tehokkuus virastossa olisi kasvamaan päin. Samalla vähennettäisiin myös hallinnollista taakkaa, joka kohdistuu virastoihin. Toimenparanut virastot. Puheenjohtajan kysymys. Ja haluan vain korostaa toiminten välisen työryhmän työtä, joka koskee erillisvirastoja, mutta sääntelyvirastossa haluan ottaa sen, että varmasti monet teistä muistavat tällaisen teknisen avun toimiston, joka ikään kuin oli yksityissektorin toimipiste, joka auttoi komissiota. Jotkut muistanevat, että se oli yksi niistä kysymyksistä, joka, josta oli kova, kovasti haittaa Santerin komissiolle. Ja sen jälkeen järjestelmä haluttiin vaihdettavaksi, haluttiin lisää avoimuutta ja parempaa hallinnointia sen suhteen, millä tavalla ongelmat ratkaistaan. Näin ollen virkamiehet ovat vastuussa. Toimi- ohjelmien täytäntöönpano on sopimuspohjaista ja olemme pyrkineet kovasti lisäämään liho- tehokkuutta tämän nimenomaan tällä alalla. Voin todeta, että nämä ovat ulkoistettuja elimiä, jotka työskentelevät läheisessä yhteistyössä komission kanssa. Niiden vuoksi komissio voi keskittyä sen perustehtäviin ja toimeenpanevat virastot sitten työskentelevät ohjelmien toimeenpanon parissa. Kiitoksia puheenjohtaja. think we have to come back to the executive agencies. Kiitoksia oikein paljon. Meidän täytyy varmaan palata näihin toimeenpanovirastoihin, koska nähdäkseni ei ole mitään raukeamislauseketta, jos ymmärsin oikein vastauksen. Mutta niin meidän täytyy tehdä tämä jossain toisessa vaiheessa. Nyt haluaisin mennä tämän iltapäivän toiseen osaan, jossa nyt kuulemme äh, hiukan jotain parhaista käytännöistä. Toivotan tervetulleeksi kolme asiantuntijaa. Professori Fossin Maastrin yliopistosta, Dansetin Euroopan kemikaalivirastosta ja Ramon Talvon, e, joka on Euroopan vakuutus- ja lääke, lisäeläkeviranomaisen toimitusjohtaja. Teillä on kaikilla noin 15 minuuttia aikaa ja Professori Foster, olette ensimmäinen puhuja. Thank you for offering media. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että saan mahdollisuuden jakaa vähän ajatuksia teidän kanssa Euroopan virastonomaista. Minkälaisia dilemmoja, saa haasteita ja parhaita käytäntöjä eurooppalaisilla virastoilla on? Meillä on 14 vuotta kokemusta näistä. Keskityn viiteen aiheeseen, jotka ovat läheisesti kytköksissä. Ensimmäinen asia, josta haluaisin puhua, on niiden tilivelvollisuus ja kontrolli ja niiden valvontakeinot ovat aika vaikuttavia. Vaan meidän olla viisi mekanismeja joilla ex ante jatkuva ja ex post valvonta on horisontaalista toimielimien välistä kontrollia, joka tarkoittaa, että EU-toimielimet valvovat niitä. Sitten oikeudellinen valvonta, jossa, joka tarjoaa mahdollisuuden viedä virastojen toimia tuomistamme eteen silloin, kun niillä on oikeudellisia vaikutuksia kolmansiin osapuoliin. Sitten on minist- äh, hallinnollinen vastuu, joka liittyy sidosryhmien vastuun ja, ja sitten äh, virastolla on esimerkiksi velvollisuus antaa perusteet toimilleen ja sitten myöskin EUn oikeusasiamies valvoo niitä. Te ovat vastuullisia sillä. Ja sitten on verkostoja, jotka verkostovat luonneita, joissa ne, ne toimivat. Ja kuin amerikkalaiset verrokkinsa, eurooppalaiset virastot ovat yhteistyössä kansallisten vastineitensa kanssa. Sitä vertikaalista hallintaa hallintoneuvostojen kautta, joka antaa jäsenvaltioille valvontaa. Monenlaiset kontrollikennet, joita virastoja hallitsevat, se selittyy toisaalta jäsenvaltioiden ja eu toimielimien valtapelistä ja sitten tätä ministerivastuun puutteesta, johon, joka taas on useimpien kansallisten virastojen piirre. EU on monen periaatteen malli virastolle. Tällaisen mallin riski on, että se luo tilanteen, jossa kukaan peli, pelaaja ei koe kantavansa kokonaisvastuuta ja jossa vastuun välttäminen on tärkein tavoite kaikille. Joten e monitasoisen piirteen kannalta olisi, että virastolla olisi monen periaatteen valvontajärjestelmä, mutta olennaista olisi tällaisessa järjestelmässä huolellisesti kohdentaa vastuut virastojen tapauksessa. Tämä merkitsee muun muassa sitä, e, että tilinpitovastuu olisi selkeä. Äskettäiset tutkimukset osoittavat, että tällä hetkellä jonkin virastojen tapauksessa ongelma ei ole pikemmin valvonnan puute, vaan liian valvontaa virastot esimerkiksi valottavat, että niillä on rankka taakka täyttää monenlaiset rahoitusvalvonnan piirteet ja kun valvoja neljä erilaista. Tätä puolta pitäisi kriittisesti uudelleen arvioida. Tar- vastuujako parlamentin suuntaan pitäisi olla myös tässä toiminnan jatkuvassa valvonnassa. Empiirinen tutkimus osoittaa, että tässä kysymyksessä parlamentti ei ole mikään yhdenmukainen toimija. Jotkut parlamentin valiokunnat tietävät hyvin ja ovat kovasti mukana viraston toiminnassa, toiset eivät. Esimerkiksi vastuvapausmenettely on hyvää valvontaa. On täysin legitiimi, että parlamentti käyttää vastuvapausmenettelyä kiinnittäessä huomiota viraston itsenäisyyteen. Neuvoston täytyy myöskin kantaa vastuunsa valvonnassa paremmin kun sillä on esimerkiksi valta nimittäin ja johtajat. Tämä merkitsee myös, että hallintojen virastojen hallintoneuvostojen pitäisi kantaa paremmin vastuunsa ohjata ja valvoa virastoja. Me tarvitsemme selkeän hallintoneuvoston toimien vastuullisuuden määritelmää. Kuka on juridisesti ja poliittisesti vastuussa jäsenvaltiot, komissio, parlamentti? Tässä voitaisiin keskustella sitä mahdollisuutta, että neuvostojen toimet Äh, olisivat komissionalaisia äh, niin, että niihin liittyy hallinnon uudelleenarviointa. Ja se EFSAn tapauksessa tätä on käytetty, mutta tämä ei tietysti voisi kattaa tieteellisiä kantoja. Äh, tuomioistuimen rooli on selkeämpi toimien arvioinnissa ja myöskin liittyen kolmansien osapuolten kanteisiin. Tässä suhteessa huom- toteaisin, että on myös trendi kohti muita ää, vastuullisuuden vastaan. Eli poliittisen va, vastuunkannon lisäksi on tällaista julkista vastuunkantoa. Tällaiset horisontaaliset keinot, joissa toimijoiden täytyy reagoida muihin organisaatioihin, asiakkaisiin tai suuren yleisöön. Keinot esimerkiksi käyttäytymäsäännöt ja hyvän hallinnollisen käyttäytymisen ja asianmukaisen prosessin periaatteet ovat ratkaisevia. Toinen teema, josta haluaisin puhua, on virastojen suhteet jäsenvaltioihin tässä hallintoneuvostojen luomisessa. Tällä hetkellä nämä virastohallintoneuvostot kärsivät kolmesta ongelmasta. Koko, koostumus ja toiminnat. Koon suhteen me tiedämme, että useimmissa virastoissa EFSA lukunottamatta hallintoneuvostoihin kuluu kansallisia edustajia, komission edustajia, ja jossakin tapauksessa parlamentin ja tai sidosryhmien edustajia. Kuten jo sanottu, tämä johtaa kokouksia, jossa 70-90 ihmistä ottaa osaa joidenkin virastojen toimijoiden mukaan, empiirisen tutkimuksen mukaan, nämä hallintoneuvostot eivät ole kovinkaan toimivia, eivät mitenkään inspiroi, eivätkä myöskään ohjaa virastoja. Ja sen kunnan vilkas vaihtuvuus ja myöskään lisävirastojen institutionaalista muistia. Mitä koostumukseen tulee, voimme todeta, että edustuksellisuus oli äh, suorasanainen jäsenyyskriteeri, mutta kansalliset edustajat eivät tunne, eivätkä ole kiinnostuneita tuntemaan, äh, miten nämä virastot toimivat tutkimuksen mukaan. se on silmiinpistävää. Sen takia etujen edustaminen sinällään ei pitäisi olla tärkeää, vaan kysymys on siitä, miten hallintoneuvostot parhaiten saataisivat sen tiedon, asiantuntemuksen ja kiinnostuksen, jotta ne täyttäisivät tehtävänsä. Edustuksellisuus ja asiantuntemus eivät sinänsä sulje toisiaan pois. Toiminnan kannalta me tiedämme, että hallintoneuvostojen toiminnallisuus osoittaa, että neuvostot toimivat jäsenten säädöissä, Ne ovat pikemminkin konformistisia kuin suoritushakuisia. On usein todettu, että hallitusten jäsenillä on kaksi myssyä päällä, koska ne ovat myöskin tekemisissä kilpailevan kansallisen viraston kanssa. Totta kai kansallisessa virastossa on samoja ongelmia. Hallintoneuvoston vastuun selkeyttäminen toimielimen suhteen voisi vaikuttaa tähän kiinnostumattomuusongelmaan. Mitä tulee kokoon ja kompositioon, niin EPSA voisi olla esimerkki. Mutta näen, että mahdollista lisäarvoa on siinä, että jäsenvaltiolla olisi edustajia. mitä tulee seurantaan ja noudattamiseen. Erilaiset alikomiteat esimerkiksi rautatievirastossa voisi olla ratkaisu. Totta kai, jos kansalliset edustajat pysyvät hallintoneuvostossa, missä tapahtuu, tapahtuu sitoumuksen ja asiantuntemuksen ja johtamistaidon kanssa. Kolmanneksi ottaisin esille, ei koske pitkäänkään parhaita, vaan ongelmallisia käytäntöjä, eli se rekrytointi ja henkilöstöhallinnon politiikka ja säännöt. Sekä Rambol-mietintö, äh, edellisvirastojen arvioinnista ja äskettäinen kirjallisuus, joka käsittelee EUn henkilöstöpolitiikkaa virastojen tapauksessa osoittaa, että virastolla on rajoitteita ja niitä kontrolloidaan liikaa. EUn henkilöstöhallintojärjestelmän kopiointi paljon pienempiin virastoihin, jos on tila- tilapäisiä työntekijöitä, pakottaisi virastot työskentelemään eräänlaisena mini-Euroopan komissiona. Ja tätä tilannetta täytyisi muuttaa. Komissiossa on enemmän tietoisuutta nyt, että virastojen henkilöstön resurssien hallinnossa näitä ongelmia. Lopuksi halusin puhua asiasta, jotka kytkeytyvät toisiinsa ensinnäkin, eli virastojen seurattavuus ja itsenäisyys. Mitä seurattavuuteen transparenssiin tulee, tuomioistuin on tapausoikeudessa tunnustanut, että seurattavuus on olennaista, että kansalaiset voisivat seurata vallankäyttöä EU-toimielimessä, jotta vahvistettaisiin toimielimen demokraattista luonnetta ja lisättäisiin kansalaisten hallintoon kohdistamaa luottamusta. On ihan selvää, että seurattavuus on vastuuvelvollisuuden ja kontrollin ehto. Ja jossakin virastojen tapauksessa saattaa olla informaatio vaikuttavaa. Vuosikertomukset, hallintoneuvoston päätökset, virastojen päätökset ja jopa tieteellisiä teknisiä tiet, lausuntoja ja luonnoksia löytyy internetille, mutta vähemmistökantojen, esityslistojen ja kokousten luotettavat yhteenvedot ja myöskin sijaintipaikkoista lisääntynyt transparenssi on myöskin vastaus äh, tähän virastojen itsenäisyyden ongelmaiseen kysymykseen. Ja tästä viimeiseen aiheeseen eli virastojen itsenäisyys. Haluaisin painottaa, että riippumattomuus ja merkitsee, että ihmiset eivät liit- kuuluisi johonkin, että heillä olisi etuja tai kiinnostuksen aiheita tai arvoja. Itsenäisyys tarkoittaa tilannetta, jossa tutkijoilla on vapaus kerätä, prosessoida ja tulkita näyttöä riippumatta ulkopuolisesta vaikutuksesta. Ja tässä meidän pitäisi tehdä ero riippumattomuus teollisuuden eduista ja politiikasta. Mitä tulee riippumattomuuteen äh, teollisuudesta, tämä äh, erinomaisuuden ja asiantuntijoiden riippumattomuuden su- su- ongelmallinen suhde on se, tunnettu. Ja EFSAn ja Euroopan lääkeviraston äh, tapahtumat osoittavat, että jännitteitä yhä on jäsenyys ja tutkijoiden ää, ää, etujen jul, julkistaminen tai kytköksen julkistaminen ovat välttämättömiä toimintatapoja. Tämä merkitsee sitä, että viraston täytyy luoda menettelyjä, jotta eturistiriidat voidaan tunnistaa, ja sitten myöskin mekanismeja, joihin ryhtyä, jos on eturistiriitoja, kuten kokouksen ulkopuolelle sulkeminen tai jääväys äänestyksissä tai luonnoskeskusteluissa. Tämä vaatisi eh, konflikti niin, luokittelua. Eikä yksittäisen jäsen, viraston jäsenten pitäisi tehdä tätä. Ja ei ole niin, että ainoastaan tieteellisten asiantuntijoiden pitäisi noudattaa avoimuuden ja transparenssin sääntöjä, vaan muun henkilökunnan pitäisi saada selkeät säännöt, mitä tulee esimerkiksi lahtojoihin ja menneissä ja tuleisiin työpaikkojen. EFSA ja Euroopan lääkevirasto ovat ryhtyneet laatimaan yksityiskohtaisempia sääntöjä. Ja Tärkeintä on, että aurinko paistaisi virastojen niiden elinten ylle, kuten amerikkalaisittain sanotaan. Kiitoksia, että kuuntelitte. Thank you. Dear Chairman, dear Chairman and committee members, it's my great... Herra Danse. You to... Hyvä puheenjohtaja ja hyvät äh, neuvos, äh, hyvät äh, ja valiokunnan jäsenet. Olen iloinen tästä aloitteesta ja toivotan terve... Olen iloinen siitä, että voin olla osana teidän keskustelua. Euroopan unionin työ on nyt yhä enemmän valvonnan alaisena on oikein, että meidän työtämme valvotaan ja että me joudumme vastuuseen saavutuksistamme ja, me viras- ja puutteistamme. Me odotamme tätä ja toivotamme sen tervetulleeksi. Kansalaiset, joilla on yhä hankalampaa, ovat oikeutettuja odottaessaan, että heidän määrärahansa käytetään oikealla tavalla. Tämä pitää tehdä sillä tavoin, ettei kuitenkaan synny mitään byrokraattista pakkopaitaa. Kuten tiedätte, virastot ovat usein hyvin lyhyitä, niillä, hyvin pieniä, niillä on erittäin tiukat teht- määritelmät, tehtävämääritelmät ja jotta voimme saavuttaa nuo tehtävät, meidän täytyy yrittää palvella asiakkaitamme joustavalla tavalla. Minä ja muut virastojen johtajat ovat hyvin sitoutuneita tähän tehtävään. Nyt kun on, on kuitenkin niin, että tuskin tulemme saavuttamaan näitä tehtäviä, jos olemme byrokraattisessa pakkopaidassa, emmekä pysty joustavasti löytämään ratkaisuja. Eräs Euroopan komission johtaja sanoi, että hän pitää virastoja erilaisina PK-yrityksinä, joiden täytyy hyödyntää sellaisia menettelyjä, joita hyödyntävät suuryritykset, joissa on kymmenen tuhansia työntekijöitä. Tilintarkastustuomioistuin oli samaa mieltä tästä asiasta. Se on sitä mieltä, että meidän tehokkuutemme vaikuttaa liian monimutkaiset säännöt, erityisesti henkilöstösäännöt. Byrokratian poistaminen ja vähentäminen auttaisi meitä löytämään ratkaisuja, jotka sopivat meidän kokoisillemme elimille ja olisi myös kansalaisten edun mukaista. Valvonnan ja joustavuuden tasapainon löytäminen on tärkeää. Lapsuudesta tunnet tarinan, nimittäin Hamelin pillipiipari. Siinä pillin soittaja määrittelee sävelmän, mutta hän ei määritä soitinta eikä sitä, kuinka nopeasti soitetaan. Ja komissio aikoo nyt yksinkertaista ja rationalisoida entistä enemmän EUn toimielinten ja virastojen ja elinten toimintaa, niin, että niistä olisi moderni, tehokas ja dynaaminen organisaatio. Virastot ovat samaa mieltä tämän komission tavoitteen kanssa. Jotta se voisi toteutua, me haluaisimme ehdottaa kolmea johtoperiaatteita. Pitäkää meidät vastuussa tehtävistämme, siitä, tavoitteistamme, siitä mitä me saavutamme. Antakaa meille sitä varten enemmän autonomiaa sen suhteen, miten saavuttaa nämä tavoitteet. Enemmän, vähemmän puuttumista siis päivittäiseen työhön. Toiseksi auttakaa meitä olemaan kustannustehokkaampia helpottamalla menettelyjä eikä mitään tällaisia yksi koko sopii kaikille ratkaisuja. Ja kolmanneksi selkeä yhteys tehtävän työn välillä ja riittävät resurssit työn äh, tekemiseksi. Tällä tavoin voimme keskittää aikamme ja energiamme äh, tosiasialliseen työhön. Nämä ovat niitä pyyntöjä, jotka perustuvat 2008 vastuuvapausmietintöön. Äh, tilintarkastustuomioistuin kertomukseen ja keskusteluihin mutta ne eivät ole lin, aivan täysin linjassa kaikkien ehdotusten kanssa. Esimerkiksi ehdotukset tästä kahden tason hallinnosta, komission eh, lisävalvontaa päivittäisessä eh, työssä ja raportointivelvollisuuden lisääminen. Eh, kaikki tämä on menossa väärään suuntaan, byrokraattisempaan suuntaan. Jo aikais- me aiomme ehdottaa mielipiteemme muodollisesti lopulliseen toimielinten välisen työryhmän prosessin Ähm, myöhemmin tässä kuussa. Me tarvitsemme rakentavaa äh, yhteistyötä niin, että äh, virastojen tavoitteet ovat äh, saavutettavissa ja niillä on riittävät resurssit niiden saavutettavaksi. Virastojen täytyy keskittyä näiden tavoitteiden saavuttamiseen ilman, että niiden työhön puuttutaan. Sitten haluamme olla vastuussa toiminnastamme Mielellämme haluaisimme saada palkkion menestyksestä ja rangaistuksen huonosta toiminnasta, mutta emme halua, että meitä tarkkaillaan olkapäämme yli jatkuvasti. Määritelkää sävelmä, mutta antakaa meidän valita sitten soitin. Ja lopuksi haluaisin vastata vielä kolmeen tärkeään aloitteeseen, jotka mainitsin aikaisemmin. 2008 vasta vastuuvapaus, tilintarkastusuomioistuimen kertomus ja toimielinten välinen työryhmä. Vastuuvapauskertomuksessa puhuttiin virastojen tehokkuudesta ja nyt näitä määräyksiä toteutetaan suurimmassa osassa virastoista. Olemme myös luoneet tehokkuuden arviointiverkoston kaikkien virastojen kesken niin, että voimme vaihtaa parhaita käytänteitä. Teidän pyynnöstänne Melkein kaikki virastot nyt luovat monivuotisia ohjelmia ja käyttävät toimintaperusteista budjetointia niin, että meidän operationaalinen tehokkuutemme kasvaa. Monet virastot käyttävät riskinarviointiprosessia ja perustavat tilintarkastustoimensa siihen. Lisäksi hankehallinnointijärjestelmät järjestelmät liittyvät tilintarkastusjärjestelmään. Lisäksi määrittelemme tarvittavat tavoitteet ja niihin tarvittavat resurssit, mutta miten tämä vaikuttaa virastoihin on erilaista eri virastoissa. Tästä tämä riippuu eri tekijöistä. Omassa virastossani Esimerkiksi yritämme toimintamme tulokset eivät voi riippua täysin meidän työstämme, vaan se riippuu meidän työstämme ja kemikaaliteollisuudesta. Minä ja muut virastojen johtajat olisivat iloisia, jos mm, tehokkuuskriteereistä määr- sovittaisiin yhdessä ja tapa mitata tehokkuutta olisi avointa ja oikeudenmukaista. Jos minä soitan säveltä, niin minun täytyy tietää, mitkä kriteerit siinä toimivat, jotta tiedän, että osaan soittaa oikeaa sävelmää. Teidän on annettava meille oikeus sopia tavoitteista ja antaa meille vapaus saavuttaa nuo tavoitteet parhaalla mahdollisella tavalla. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus vertailevasta analyysistä mainitsi erään tärkeän asian, jota haluaisin tässä käsitellä, nimittäin määrärahojen käytöstä vuoden lopuksi ja suuresta määrästä siirtoja. Tunnistamme ongelman ja haluamme ehdottaa kahdenlaista muutosta. Ensinnäkin että resurssit määritellään tarkemmin perustuen toimintaperusteiseen budjetointiin ja hallinnointiin. Ja toiseksi annetaan kannustimia virastoille ähm, äh, pienentää vuosittaista budjettia siirtämällä säästetyt määrärahat äh, seuraavan vuoden budjettiin ilman, että EUn tukea vähennetään. Tällainen lähestymistapa on komissiolla jo esimerkiksi minun kaltaisissani virustossa. Täällä on mainittu toimielinten välinen työryhmä ja sen toiminta jo aikaisemmin, ja on joitakin kysymyksiä, jos en ole samaa mieltä. Meidän mielestämme yksinkertaistaminen, rationalisointi, modernisointi ja dynamiikka vaativat paljon vähemmän byrokraattista vastausta. Se vaatii sitä, että vastuu jaetaan hallintoneuvoston kanssa, jota ei pitäisi, jota, ja jota ei pitäisi kutsua hallintoneuvostoksi, koska, koska se ei hallinnoi vaan ja hallinnon kanssa. Meidän tulisi, meidän tulisi antaa mahdollisuus saada yksinkertaisempia toimintoja ja joustavuutta. Tällä tavoin me voimme tehdä työmme tehokkaammin. Joten lopullisessa ehdotuksessa kolmelle toimielimelle me aiomme ehdottaa erityistä toimielinten välistä työryhmää, jossa virastot ovat mukana, jossa käsitellään varainhoitosäädösten yksinkertaistamista virastoon. Ja toivottavasti hyväksytte tämän ehdotuksen. Olemme valmiita virastojen johtajana olemaan vastuussa tuloksista. Me toivottaisin tervetulleeksi tällaisen muutoksen, mutta vain jos meillä voi olla vapaus päättää välineistä. Eera Montalvo tässä, joka vähän aikaa sitten valittiin johtajaksi, kertoo siitä, miten hän on muuttanut oman järjestönsä virastoksi ja mitä tämä on vaikuttanut hänen toimintaansa. Odotan kovasti hänen kertomustaan. Kiitoksia jälleen kerran siitä, että saatoin kertoa teille mielipiteeni ja virastot ovat valmiita olemaan modernimpia ja dynaamisempia. Meidän täytyy vain löytää oikea tasapaino ja olemme sitoutuneet tekemään yhteistyötä kanssanne, jotta voimme saavuttaa tämän. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia oikein paljon ja sitten herra Montalvo. Teidän puheenvuoronne. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset herrat. Haluan todeta, että on todellinen ilo ja etuoikeus saada tulla tänne kertomaan omista näkemyksistäni ja niistä asioista, joita olemme onnistuneet tekemään oikein ja väärin. Ei kysymys ole kuitenkaan pelkästään siitä, vaan kysymys on myös vastuusta, sillä me, Euroopan virastojen hallinnoitsijat, olemme myös kansalaisia ja me ymmärrämme teidän huolenaiheenne ja ymmärrämme sen, että tarvitaan parannuksia asioiden parantaminen ei merkitse pelkästään sitä, että katsotaan niitä asioita, jotka eivät toimivat. Toimi, eh, hallinnointi tarkoittaa myös sitä, että katsotaan niitä asioita, jotka toimivat, mutta jotka voidaan hoitaa paremmin. Tämä on erityisen tärkeä asia. Lähestymistapani on sellainen, että se pohjautuu kokemuksiin hallinnoitsijana muualla kuin Euroopan unionin eh, elimen johdossa ja toiseksi sen johdossa. Ja annan teille eri esimerkkejä siitä, miten asiat toimivat yrityksen ja millä, miten ne toimivat nyt virastossa. Niin- mutta samalla pohjaan ne kaikki niin kokemuksia, joita meillä kaikilla Euroopan unionin kansalaisina on. En halua haastaa näitä sääntöjä, vaan haluan parantaa tehokkuutta ja samalla varmistaa sen, että avoimuus ja vastuullisuus on olemassa. Miten haluan tämän tehdä? Haluan esittää kolme kysymystä, joita Carlos Mutalvolle Euroopan kauniinen kansallinen voisi esittää. Ensimmäinen kysymys on se, mitä teette. Toinen kysymys on se, miten käytätte rahani. Kolmas kysymys on, miten tiedän. Haluaisin käsitellä näitä kolmea. Ensimmäinen niistä ehkä ei ole niin relevantti tässä valiokunnassa, mutta näette, miten jotkut näistä asioista liittyvät toinen toisiinsa, sillä loppujen lopuksi se, mitä me teemme, Euroopan valvontaviranomaisena on meidän olemassaolomme oikeutus. Meidät luotiin vuonna 2011 vastauksena Euroopan toimielimille tähän kriisiin. Tehtävänä me ei ole pelkästään käsitellä tämänhetkistä kriisiä, vaan pyrimme estämään tulevia sellaisia ja vähentämään niitä vaikutuksia, joita tällaisilla kriiseillä on kaikkiin kansalaisiin. Tavoitteemme ja tehtävänämme koskee kuluttajansuojaa. Siinä käsitellään harmonisointia ja eurooppalaista johdonmukaisuutta enemmän Eurooppaa, koska selkeästi tämän kriisin aikana on nähty, että yksittäiset vastaukset eivät ole ongelman ratkaisua. Vain Euroopan tasolla voimme päästä perille. Ja lopulli, lopussa vain kaikkein vähäisempänä haluamme taata rahoitusvakauden. Ja tässä minun resurssini ovat minun henkilökuntani asiantuntevuus ja niiden henkilöiden profiili, jota rekrytoin, kohdistuu nimenomaan tähän. Se johtuu siitä, että näin voin virastojen avulla tarjota lisäarvoa kansalaisille ja saada aikaiseksi eron, joka on siis lopullinen peruste viraston olemassaololle. Toinen kysymys. Millä tavalla eurooppalaista rahaa käytetään? Ja tässä on eri ulottuvuuksia. Budjettiulottuvuus, valvontaulottuvuus, julkiset hankinnat ja kulut Käsitelläänpä jokaista näitä erikseen. Budjetista ensin. Minusta tuntuu siltä, että olemme vähän unohtaneet, mistä budjetissa on kysymys. Budjetti ei ole sen enempää eikä sen vähempää kuin rahoitusväline, jonka avulla voidaan tuoda työohjelman tulokset esille. Näin nimenomaan tulisi budjettia tarkastella ja se vaikuttaa sisältöön ja prosesseihin ja myös siihen, miten paljon rahaa tarvitaan. Jos prosesseja tarkastellaan ja keskitytään hyväksyntään, niin silloin pitäisi olla myös työohjelma. Ja tuon työohjelman pohjalta tulisi kyetä alkoimaan tietty määrä rahaa siihen, mitä tuolla rahalla halutaan tehdä. Tilanne, joka oli aiemmin minulla, oli se, että minulla oli henkilökuntaa, joka työskenteli työohjelmaluonnoksen parassa, sama, parissa samaan kun tarkastelimme mahdollisia resurssiimplikaatioita. Ja sitten esitimme ehdotuksen lautakunnalle tai neuvostolle. Nyt 15. helmikuuta joka vuosi minun täytyy tarjota Euroopan komissiolle budjettiluonnos seuraavaksi vuodeksi, mikä merkitsee käytännössä sitä, että nyt 21.11. jo työstän vuonna 2013 budjettia. Älkääkä unohtako sitä, että minä työskentelen rahoitussektorilla kriisin keskellä, jolloin en tiedä, mitä minä teen ensi kuussa sen takia, että asiat etenevät niin kuin etenevät. Sanoisin, että tämä ei ole riittävää. Se johtuu siitä, koska budjettini on integroitu myös markkinapääosaston budjettiin, ja se tarvitsee riittävästi aikaa tarkastellakseen, toimiko kaikki hyvin, jotta asiat vielä monimutkaistuisivat. Minun ensimmäinen ehdotukseni budjettiksi ei tule minulta, vaan se tulee siltä vaikutusarvioinnista, joka Euroopan komissio tekee. Eli jos mietitte tätä asiaa ja yhdistätte tämän ajatuksen siihen, mikä on budjetin lopullinen tavoite, työvoiman saaminen, niin tämä on selkeämpi kuva siitä, millä tavalla asiat etenevät myös tehokkuuden kannalta. Ja tästä pääsemmekin seuraavaankin kysymykseen määrään. Me tarvitsemme riittävästi rahaa. Kuinka paljon? Se on tärkeä kysymys. Rushi täällä pohti noita kustannustasoja. Jos puhutaan tehokkuudesta, niin se ei ole eh, erityisen hyvä asia. Vuoden lopussa minulla oli tietty suoritusperuste ja maksimimäärä 20 prosenttia tulevasta budjetista, joka oli kattona. Kaikki muut maksettaisiin takaisin jäsenille. Mikä on tämän päivän tilanne? Tämän päivän tilanne on se, että jos minun ähm, jos kulutukseni ei ole riittävän hyvä, niin en saa edes Euroopan parlamentilta vastuuvapautta, vaan painostetaan seuraavaa budjettia, että se kaikki käytetään – ja tässä on selkeästi vääriä kannustimia asioiden oikein hoitamiseksi. Esimerkki, olen ensimmäistä vuotta tässä, enkä kykene saamaan hyvää, ähm, mikä on täytäntöpanoastetta koska minun ohjelmani on niin kunnianhimoinen. Minun täytyy kehitellä kunnianhimoista ohjelmaa sen työn pohjalta, jota ensinnäkin teen, ja niiden julkisten hankintojen pohjalta, jota sen jälkeen tehdään. Jos yhdistetään se työ ja päätöksenteko, joka tehdään, ja se on kaikkein tärkein osio, ja sen jälkeen hankinnat, niin on ihan mahdotonta hoitaa asiat sen vuoden aikana, jolloin ne pitäisi hoitaa. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko yritetään taivutella näitä sääntöjä ja pitää ihmiset tyytyväisenä ja kulutustaso riittävän korkeana, tai kun haluamme kuluttaa rahat, niin se täytyy tehdä mahdollisimman tehokkaasti. Ja näinhän me juuri teemmekin. Vääriä kannustimia on, totesin. Ja viime viikolla esitin kertomuksen rahoituspalveluvaliokunnassa. Puhuin kriisistä, uusista tuloksista, joita täytyy saada aikaiseksi. Joka kerta kun tuo Brysseliin tulee lisää tehtäviä. Mutta sitten kerroin siitä, että miten moni teistä jäsenistä tietää, että kun viranomaisen toista vuotta voimassa vuonna 2012, niin ehdotatte jo budjettimme leikkaamista sen pohjalta, mitä Euro- mm, mm, Euroopan neuvosto on ehdottanut. Ja tältä pohjalta voin vaan osoittaa, että Euroopan parlamentti on todella rohkea, koska se on selkeästi ilmaissut, että ei se voi hyväksyä sitä tässä tilanteessa, jossa nyt olemme. Tässä tilanteessa siitä ei ole järkeä. Kiitoksia siitä. Se on hyvä esimerkki. Toinen esimerkki, josta haluaisin puhua on. Henkilökunnan palkkaaminen on tietysti järkevää seurata ihan selkeää politiikkaa. Meillä on ammattikuvaus ja sitten rekrytoidaan henkilöitä sen mukaisesti. No se, mitä viime vuonna tein, kun vielä olin voitotuottoman järjestön johdossa. Seurasin samaa lähestymistapaa, mutta jos kriisin seurauksena Euroopan parlamentin neuvosto tai ö, komissio pyytäisi minua tekemään jotain muuta, niin silloin minun täytyy heti rekrytoida joku toinen. Voisin tietysti pyrkiä muuttamaan työkuvauksia tai henkilöitä ja pyrkiä sisällyttämään uusia työkuvauksia ihmisten toiminta, vaikka heitä olisi rekrytoitukaan tähän tehtävään, koska siinäkin on kysymys tehokkuudesta. Eli joustavuus on ollut erittäin tärkeää. Meidän täytyy puhua menneisyydestä, täytyy tietysti puhua myös valvonnasta. Valvonnasta on hyötyä, koska se liittyy vastuullisuuteen. Kaikkihan me siihen uskomme. Kaikkihan me uskomme myös valvontakin. Minulla oli tämä niin sanottu neljän iin periaate. Ja kun nyt johdan virastoa, niin minulla on tällainen neljän henkilön periaate, jota seuraan. Eli tämä sama polku, jota seuraan, jossa on vaadittu kahta henkilöä, että minä allekirjoitan tai sitten minun varamieheni, jos hänellä on siihen toimivaltuudet. Nyt vaaditaan neljä henkilöä. Onko se tehokasta? No ei. Siitä huolimatta olen lähtenyt siitä, että lähdetään neljästä henkilöstä. Ja kun hän on tehty, minähän en suinkaan kyseenalaista sääntöjä, vaan parannan tehokkuutta. Eli esitän ehdotuksen siitä, onko se järkevää vai ei. Tilanne on vielä huonompi, koska teollisuus on vielä, todellisuus on monimutkaisempi. Ei pelkästään ole tätä neljän henkilön periaatetta, vaan se hoidetaan IT-järjestelmän abakin pohjalta. Se voi olla tehokas, mutta samanaikaisesti täytyy myös hoitaa nämä allekirjoitukset ihan fyysisestikin paperilla. No onko siinä järkeä? No näin tehdään. Ja haluamme käsitellä tätä kysymystä. Olemme nyt keskellä kaikkein pahinta kriisiä, joka on ikinä nähty. Ainakin 1920-luvun jälkeen. Monet sanovat, että se on vielä isommin. Hyvät naiset ja herrat, haluatteko tietää, mikä oli, mitkä olivat kolme ensimmäistä rekrytointiani virastossa? Asiantuntija tuotteissa, kirjanpitäjä henkilö, joka tietää, tuntee rahoituslaitosten todellisuuden, ei. Budjettivirkailija, rahoitusvirkailija ja hankintavirkailija. Kun me seuraamme tätä polkua, niin varmaankin onnistumme vähän paremmin. Ja selkeästi uskon valvontaan. Meillä on Euroopan äh, tilintarkastustuomioistuin sisäinen tilintarkastus Olaf, oikeusasiamies, ei pelkästään tämä, mutta me olemme myös sisäisesti asettaneet tällaisen laaduntarkkailuun komitean, joka arvioi tehokkuutta sääntöjen pohjalta, toteaa, että näin voidaan parantaa asioita, jotka eivät toimi, ja tässä taas voidaan parantaa asioita, jotka eivät toimi. Sillä tässäkin on kysymys silloin, kun puhutaan oikeasta hallinnoinnista. Lisäksi 60 prosenttia meidän rahastamme tulisitusryhmiltä ne voivat päättää, aivan kuten tekin voitte, millä tavalla me käytämme rahat. Kaiken kaikkiaan siis me emme kyseenalaista sääntöjä, vaan ensinnäkin toimimme niiden pohjalta, toiseksi sitten pohdimme niitä, voimmeko parantaa tilannetta, voimmeko parantaa kustannustehokkuutta ja sen tasapainoa. Jos näin on, niin silloin esitämme oman ehdotuksemme, että voimme mennä siihen suuntaan. No, jatketaanpa keskustelua siitä, millä tavalla me rahaa käytämme. Hankinnat, hankinnat liittyvät avoimuuteen. Henkilökohtaisella tasolla voin todeta, että olen ollut julkisen sopimusoikeuden professori aiemmin, mutta tässä on tiettyjä elementtejä, joita voidaan parantaa. Keskity niistä kahteen. Yksi koskee kannustimia ja aloitetaan niistä. Tehtäväni liittyy rahoituskriisiin, eli tarvitsen rahoitustietoa joko hankinnat hoitetaan Bloombergin kanssa vai Thomson Reutersin kanssa. Meillä on yleispuitteisto, jonka Euroopan komissio on asettanut hankintoihin, jota täytyy seurata. Käyn Bloombergin puoleen ja totean, että nyt tätä täytyy seurata. Se sanoi, että ei missään tapauksessa teidän täytyy seurata meidän yleisehtojamme. No mitä sitten voin tehdä? Ryhdynkö kyseenalaistamaan järjestelmää ja sanon, että no, unohdetaan nämä Euroopan komission yleissäännöt ja seurataan teidän sääntöjänne, vai sitten saa tietoa ollenkaan. No kyllä siihen rohkeutta vaaditaan. Minä sanoin, että koska minä tarvitsen tämän tiedon, jotta voin hoitaa työni ja palvella kansalaisia, otan silloin riskin, mutta onko tämä oikea kannustin? Eihän se ole. Toinen sitten. Määrät allokointiin ja uudelleen allokointiin. Minun täytyy esimerkiksi alkoida rahaa huonekalujen ostoon odotatte, että palveluntarjoaja tuone, tai tavaratoimittaja tuone paikalle, mutta sitten tuleekin kahden kuukauden viivästys. No onko mahdollisuus sitten mukautua tähän tilanteeseen? Vai istuvatko sitten kollegat eh, jossain odotteluhuoneessa? No todennäköisesti toinen vaihtoehto. No sitten kustannukset. No tässä alkaa 15 minuuttia täyttyä. Puhuisin tarpeellisista ja tarpeettomista ja ehdottoman välttämättömistä ja vältettävistä kustannuksista. nämä erot ovat tärkeitä, jotta voidaan varmistautua siitä, että voimme jatkaa toimintamme. Esimerkki siitä, mikä meidän mielestämme voi olla vältettävissä oleva kustannus. Eli kun saksalaiset sopimukset halutaan muokata EU-sopimuksista, olen joutunut tilanteeseen, jossa meillä tuli viikon viive koska Brysselistä tarvittiin luvat, niin jouduin maksamaan sosiaaliturvakustannukset Saksassa henkilökunnalle, koska muuten heillä ei olisi mitään suojaa. Tätä ei voida hyväksyä. No onko se välttämätön vai vältettävissä oleva kustannus? No en osaa sanoa. Muitakin esimerkkejä on. Katsotaanpa se, mitä en, entisessä tilanteessa tehtiin ja mitä nyt tällä hetkellä tehdään. Koulutus Euroopan unionin toimilla Sanotaan, että koulutusta kestää kuukauden, mutta teidän täytyy maksaa koko vuosi. Ei, kun odotan ensi vuoden tammikuuden, maksan sitten koko vuoden, vuoden palveluista. Jos verrataan siihen, mitä aiemmin tein, lähestyn Euroopan keskuspankkia, Frankfurtissa kävin keskustelua sen kanssa ja tarjosin vaihtoa teknisen koulutuksen ja toisen koulutuksen välillä ja näin minun henkilökuntani pääsi ilmaiseksi koulutuksensa. Tämä on tilanne, joka meillä on ollut ja tilanne, joka meillä on nyt edessämme. Ei tämä ole kritiikkiä tätä järjestelmää kohtaan, vaan se on kritiikkiä sitä kohtaan, että sanan aikaiseksi täysin järkevä puitteisto. Ja kun se muuttaa yksityiskohtiin, niin silloin välttämättä ei saada tehokkuutta aikaan. viimeinen kysymys, miten tiedän, kansalaiset, mutta myös Euroopan parlamentti, Euroopan komissio on minun henkilökohtani. Kaikki ansaitsevat täyden avoimuuden ja vastuullisuuden. Me olemme sen puolella, mutta olemme myös sen puolella, että joustavuutta tuodaan puitteistoon. Sen takia, että säännöt maksavat rahaa. Se on ihan yksinkertaista. Joskus voidaan todeta, että no, se on sen arvoista, käytetään rahaa. Joskus sanotaan, että on parempia tapoja päästä samaan lopputulokseen. Kaiken kaikkiaan yhteenvetona yksi koko ei todellakaan sovi kaikille. Yhden koon hallinnointi ei ole hyvä tehokkuuden kannalta, eikä siitä ole hyötyä kansalaisille. Lopuksi palaan siihen, mitä komissio sen sanoi. Vaikka olenkin jo puolitoista minuuttia tässä nyt jo yliajalla, olkaamme kaikki kunnianhimoisia niin, että emme rynny näihin vallankumouksellisiin askeliin, vaan ihan pienin askelin etenemme. Niistä on todellista hyötyä. Siitä me tässä pyydämme ja siitä syystä meidän vastuullamme on tulla tänne teidän eteenne ja meidän kaikkien vastuullamme on parantaa tilannetta. Kiitoksia. Thank you very much. Then we have... Kiitoksia oikein paljon. Nyt meillä on noin puoli tuntia aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Ja kuten yleensä, haluaisin ensin antaa ei, esittelijä ei halukaan sanoa mitään. Onko ketään muuta jäsentä, joka haluaisi esittää kysymyksen näille kolmelle puhujalle? Ingeborg Gressle. Bin ich schon dran? Ja. Ah, vielen Dank. Onko jo minun vuoroni? Oi, kiitoksia kuulen aina, että tämä kaikki on niin vaikeaa ja monimutkaista ja säännöt ovat niin hirveät, niin sitten minä haluan kysyä, mitä sääntöjä meidän pitäisi muuttaa nimenomaan varainhoitoasetuksessa, sitä minä olen esittelijä. Minä olen esittänyt tämän kysymyksen jo kymmenen kertaa eri henkilöille eri aikoihin, ja sitten minua todellakin kiinnostaisi, jos tämä yleinen ja kovaääninen valitus sisältäisi myös ihan konkreettisia muutosehdotuksia. Sama koskee henkilöstösääntöjä, herra komissaria sen avaa, joten olisi hyvä, jos kaikki nyt kertoisivat, mitä siinä voisimme parantaa. Kiitoksia. Kovei, please. Kiitoksia, edustaja Makovei. Thank you. Kiitos. Haluaisin kysyä Vossilta konkreettisesti hän viittasi transparenssiin, niin hän että jossakin virastoissa tämä seurattavuus on hienoa. Voisiko hän kertoa meille, missä sitä ei ole? A second question. Uh, there are no examples of agencies. Ja sitten, että ei ole esimerkkejä virastosta, jolla on hyviä ja huonoja käytänteitä, vaan tällaisia yleisarvioita, ja näin me emme voi toimia, koska on virastoja, jossa on jonkinlaisia ongelmia tässä toisia. Meidän pitäisi nimetä ne. Ja lopuksi kommentti. Ehkä meidän pitäisi tulevaisuudessa pyytää enemmän itsenäisiä arvioita, koska ainoastaan Voss, joka on professori, joka on ulkopuolinen, joka tässä pitäisi kantaa. Ehkä me haluaisimme kuulla enemmänkin järjestelmän ulkopuolisia seuraavassa kuulemisessa. Okei, okay, thank you, monsieur Odi. Kiitoksia, herra Odi. Kiitos, puheenjohtaja. en nyt ihan urani alusta, mutta jonkun aikaa olen ollut hyvin epäilenäväinen, että viraston määrän lisääntymisen suhteen, joka oli varmaan ainoa. Ja tämä päivän kuuleminen vahvistaa tätä epäilyä. Meillä on kalliita virastoja, 30 prosenttia hallintomenoja ajan myötä ja oikein näe, tuleeko lisäarvoa. Meillä on sanottu, että nämä kuin pikku-Euroopan komissiot, niiden valvonta on vaikeata. Euroopan parlamentti on hallintoneuvostosta po- poissa. Parlamentin pitäisi olla, ehkä olla jäsen, vaan meidät voisi pyytää seuraaja, äh, valvo, seuraajaksi. Nämä ovat tavallaan niin hallitusten välisiä mikrorakenteita. Kommunikointi Euroopan parlamentin kanssa liittyen siihen, saammeko me lisäarvoa tästä rakenteiden määrän kasvusta. Kun hän parinkymmenen viraston, että täytetään paremmin viraston tittelit näkee innovaatio- ja kilpailun täytäntöpano, tutkimuksen täytäntöpano- täytäntöpanoa virasta, tut, tutkimuksesta. Tämä voi olla hyödyllistä, mutta kansalainen ei tästä määrä mitään. Terveys siis. Terveys. Työterveys. Sitten sairausten ehkäisy, lääkevirasto ja elintarviketurvallisuus ja sitten tämmöinen virasta terveyden alueella viisi rakennetta koulutuksessa. Meillä on koulutus, täytäntöönpaneva virasto, sitten eurooppalainen koulutussäätiö, ja nyt ei ole enää virasto, vaan eurooppalainen ammattikoulutuksen kehittämiskeskus. Ja, ja sitten Euroopan perusarvovirasto, ja sitten miesten naisten tasa-arvon instituutti. Eikö tämä tasa-arvo ole perusoikeus? Olin esittelijä liittyen seitsemännen puiteohjelman arviointiin. Asiantuntijat, jotka sen seitsemännen puiteohjelman ovat arvioineet, pyysivät komissiota lopettamaan rakenteiden luominen, kun he kokivat, että lentäjä on jo jättänyt koneen. Amerikkalaiset kysyvät, kuka on e- EUn pomo, kun nyt ei tiedetä enää, että kuka mitä tekee. Jäsenvaltiossa voi olla liian keskittynyttäkin logiikkaa. Ranskassa on asioille pomonsa, mutta tarkka täytyy olla. Minusta ei pidä ehdottaa mitään, eli se on tehokasta. Ja, ja olevat kansalaiset löydä sieltä sitä eurooppalaisen toiminnan tehokkuusta ja rah hyvää rahankäyttöä. Ingeborg Kressel, you will get the floor, but Mr. Geyer... Ingeborg Kressle, eh, saatte kyllä puheenvuoron, mutta Era Geyer oli ensin. Also der Kosten, wenn ich, äh, Jos nyt seurasin näitä neuvotteluja hyvin, niin nämä 30 prosentin kustannukset, hyvä kollega Odi, ovat äh, mahdollisuuksien ylärajoilla. Minä kuulin suurien virastojen kohdalta myös luvun 12 prosenttia. Se ei ole ehkä ideaali, mutta se on kyllä optimistisempi luku. Minulle sopii ihan hyvin, että tässä kohdin nyt järjestetään asioita, mutta sitten tälle valiokunnalle pitää määritellä vastuualueet selkeästi. Ja kun nyt tässä luen, että kun katson äh, raportteja neuvoston äh, kokouksista, niin tämä kuulostaa kyllä jonkinlaisilta äh, eräänlaisilta markkinoilta, kun katsotaan sitä, että miten toimipaikkoja jaetaan, niin ei kyllä syy sitten löydy täältä eikä komissiostakaan. Minua kovasti harmitti se, ja tämä johtuu myös jäsenvaltioiden vastuuttomuudesta, kun luin komission vastauksen kysymykseen, mikä seuraus on sillä, että Sepolille ei annettu vastuuvapautta. No vastaus on Sanon tämän nyt omin sanoin, että emme mekään oikein tiedä, koska sopimuksissa ei sanota, mitä sitten tapahtuu. Ja jos minä sitten pohdin, että hyvä on, me keskustelimme tästä jo pitkään täällä öö, valiokunnassa. Siellä johtaja ei ehkä toiminut aivan niin kuin halusimme, sitä kritisoitiin hyvin paljon. Ja nyt katson, että Sepol öö, siellä on 27, hallintoneuvosto 27 jäsenvaltion edustaja paikalla. No siellä on siis tällainen ammatillinen valvonta, eli siis Saksan poliisista on joku katsomassa, että se poli järjestää oikeat seminaarit, mutta ihan hyvä juttu, mutta kuka siellä sitten valvoo rahoitusta? se ei ole ihan selvää, joten kysymys siitä, kuka on vastuussa, on selvitettävä. Ja minun kysymykseni menee Rova Fossille. Mitä te sitten suosittaisitte ulkopuolisina meille? Miten tämä asia ratkaistaan? Miten poliittisesti aloitetaan keskustelu? valvontavastuusta, mihin toimielimeen se sijoittuisi? Ingeborg Gressle. Kollegi Odi. Siihen, mitä kollega Odi sanoi. Haluaisin esittää, kysyä rouvalta, ovatko nämä yhteiset teknologia-aloitteet olleet esillä. Mehän olemme luoneet viisi uutta elintä, jolla on nämä vastuuvapauden, ja olen huolissani siitä, mistä kollega Eodi puhui, että kasvatamme näitä hankkeita jatkuvasti, niitä syntyy yhä enemmän. Minä henkilökohtaisesti en enää tässä kyllä pysy perässä, en vaan halua myöntää sitä, mutta en ole ainoa täällä. Sitten Ann Jensen. Ask a question if I may. Uh, Kysyisin, jos sopii. Minulle oli ilo kuulla nämä kolme puheenvuoroa. Ne olivat hedelmällisiä, mutta viimeiselle puhujalle, jolla on ollut paljon kiinnostavia kokemuksia. Olen muutaman näistä kuullut aikaisemminkin. Tuo virasto, joka piti tehdä tarjontakilpailu 13 kännykästä. Aika harva yritys koki, että äh, halusivat osallistua siihen joten työntekijöiden niin täytyy käyttää viraston alussa omia kännyköitään. Tuollaisia ongelmia koko ajan sääntöjen kanssa. Mutta tämä rekrytointisäännöt. Tämä koskee myös kemikaalivirastoa. Tänään pitäisi työllistää erikoisasiantuntijoita, parhaita insinöörejä, tutkijoita ja ihmisiä, jotka tuntevat rahoitussektorin hyvin. Toimiiko tuo? Pystyttekö rekrytoimaan ihmisiä, joita tarvitsette? Okei. Okay. I look around, I don't... Hyvä on. En näe täällä enää muita jäseniä, jotka haluaisivat kommentoida. Sitten pyytäisin, että kolme panelistia vastaisivat näihin kysymyksiin ja sitten komission jäsen haluaisi vastata Rova Kresslelle, herra Kajerille, herra Odille. Olkaa hyvä, professori Foss. Uh, kiitoksia, kiitoksia näistä kysymyksistä. niitä tulee avoimuuteen, en oikeastaan sanonut, että avoimuus on loistavaa tällä hetkellä. Halusin vain sanoa, että joitakin virastoilla on vaikuttavia nettisivuja, jos annetaan tietoja kansalaisille. En nyt voi mainita, mitkä virastot eivät ole avoimia se ei ehkä olisi oikein. Vastaako tämä riittävästi kysymykseenne? Tämän halusin sanoa. No sitten, mitä voimme oppia? Se, mitä meidän tulisi tehdä virastojen suhteen, kyllä keskittyä poliittiseen vastuullisuuteen Euroopan parlamentin suuntaan, parlamentin ö, mukaan tulo, mutta myös katsoa muunlaista vastuullisuutta. Halusin sanoa, että on muunkinlaista vastuullisuutta, horisontaalista, jonka avulla virastot olisivat aina enemmän vastuussa myöskin asiakkailleen ja yleisölle. Tässä myös käytännössäännöt olisivat hyvä väline koko tästä vastuullisuusjärjestelmästä on se, että meillä ei ole Euroopan unionissa tällaista vastuullisuusjärjestelmää virastoille ja tässäkin ollaan jakautuneita ja paras malli, joka olisi hyödyllisen Euroopan unionille on tämä moniperiaatemalli, eli että meillä on useampia toimielimiä, jotka ovat vastuussa virastoista. Ja meidän tulisi kunnioittaa sitä, koska se kuuluu Euroopan unionin luonteeseen. Mutta itse asiassa, jos toimimme näin, jos kunnioitamme tätä perinnettä, niin sitten meidän täytyisi myös vastuualueet määrittää selkeästi, mikä on minkäkin toimielimen vastuulla. Käykö tämä vastaukseksi? Mr. Dansette, please. Ranset. I can come back. Niin, voin palata tähän kysymykseen, joka koski avoimuutta ja eturistiriitoja, koska virastoni on yksi niistä neljästä, jota tilintarkastustuomioistuin on tarkastellut. Minusta täytyy muistaa, että me olemme aika nuori virasto, ollut olemassa vasta neljä ja puoli vuotta. Ja ensimmäinen sääntö, joka otin käyttöön koski nimenomaan eturistiriita asioita. Ja meillä on tässä suhteessa siis säännökset käytössä, mutta on selvää, että voimme parantaa tilannetta. Olemme sen ymmärtäneet, olemme myöskin parantaneet sääntöjämme, jotka koskevat näitä selvityksiä, joita tehdään. Meillä on myös komitea perusteilla, joka käsittelee käytännössääntöjä, joita olemme myös luomassa Samoin meillä on säännöt, jotka koskevat näiden komiteoiden puheenjohtajia, jotta nämä voivat hoitaa sitten suorat konfliktit ammattimaisella tavalla. Kyseessä on siis erilaiset ponnistukset, joita teemme, jotta voimme välttää mahdollisen ongelman, sillä tähän mennessä ongelmia ei ole ollut. Siitä huolimatta paljon aikaa on tähän kulunut. jos nyt halutaan sitten nimetä ne virastot, jotka tekevät asiat väärin, niin uskoakseni parlamenttina tulisi välttää ö, lehdistönä tai joku olemassa, olemista, sillä joku tiedotusvälineet ovat kiinnostuneita vain huonoista tapahtumista. Ne ovat kiinnostuneita vain niistä virastoista, joissa ongelmia on ollut, joissa henkilö täytyy erota. Ja näin haluaisin teiltä erilaista palautetta, eli että huomioitte puutteet, mutta että samalla huomioitte myös viraston hy- tekemän hyvän työn, sillä siihen me loppujen lopuksi pyrimme. Yksinkertaistamisesta sitten olen ehdottanut, että työstäisimme erilaisia ehdotuksia sen suhteen, millä tavalla voidaan yksinkertaista asioita pienissä organisaatioissa. Sääntöjä on tuhansia, joita voimme katsoa ja voimme pyrkiä löytämään tapoja, joiden avulla voidaan yksinkertaistaa henkilöstösäännöstö esimerkiksi. Täälläkin on esitetty erilaisia esimerkkejä niiden luettelemiseen menisi aivan liian pitkä aika, mutta olisi hyvä, että kolme toimielintä yhdessä virastojen kanssa pohtisi näitä ehdotuksia yksinkertaistamiseksi, joka todella tarjoaisi vastinetta rahalle ja kustannussäästöä. Se olisi mielestäni hyvä tapa. Rekrytoinnista. Olen rekrytoinut Suomeen 500 henkeä. Se on 2000 kilometriä Brysselistä ja 4000 kilometriä Etelä-Euroopasta. Monet asiantuntijoistamme ovat kuitenkin sieltä kotoisin, ja se on suhteellisen hyvin toiminut. Prosessin pituus kuitenkin on ongelmana. On, kestää hirvittävän kauan, kun koko prosessi on viety loppuun, eli tässä on viivettä. Ja sellainen elementti, jonka haluaisin ottaa esille, joka on erityisen tärkeä, koskee vaatimusta kolmannen kielen osaamisesta, jotta saisi ylennyksen. Asiantuntijamme työskentelevät englanniksi. Se on erittäin monimutkainen kysymys, kun pyritään vaatimaan sitä, että heillä olisi vielä kolmannen kielen taito ennen kuin voivat saada ylennyksen. Se kyllä pelottaa monet asiantuntijoistamme, sillä me emme periaatteessa koskaan voi ylentää heitä. He työskentelevät niin kovasti, eikä heillä ole mitään tarvetta, ylipäätään minkäännäköistä tarvetta kolmannen kielen taidolle. Asia on toinen silloin, kun meillä on yleisosaajia, lakimiehet, hallinnoijat. Siinä mitään ongelmaa ei ole, aivan kuten komissiossakin, mutta huippuasiantuntijamme, jos vaaditaan heiltä sitä, että heidän täytyy osata myös kolmatta kieltä saadakseen ylennyksen, niin silloin me menetämme nämä asiantuntijat. Ja se on se hinta, joka maksetaan siitä, että pakotetaan kaikkien alistumaan tällaisen sääntöön. Mr. Montalvo. On, ja herra Montalvo. to the haluaisin palata tähän suoraan kysymykseen, joka Rova Jensenistä minulle. Haluatko ihan lyhyt idea. Sanoit, että olet kuullut tämän aikaisemmin. Toivon, että neljä vuoden kuluttua voimme vielä ottaa asian esille. Jos vertaillaan avioliitto, minä tiedän, että meillä on ongelma vaimon kanssa, jos me en ota ongelmia esille ja jos me työstä ongelmia. Totta kai on parannettavaa. Eikö se paljon helpompaa, jos minä lukisin viisi minuuttia, josta mitä en tiedä, kun olen ollut paikan päällä vain kymmenen kuukautta. Eikö ole parempi, että vertailen elämää ennen ja jälkeen? Ajatellen tätä avioliittovertailua. Toivottavasti tämä jatkuu näin. Sitten rekrytointiin liittyen. Minulla on kolme näkökohtaa. Miten voin rekrytoida ne ihmiset, mitkä minä haluan? rahoitussektori vaatii spesialisteja esimerkiksi aktuarien puolella. Maksaa ihan hirveästi. Minä en haluaisi, että lapsista tulee jalkapallolijoita, vaan aktuareja. Isossa Britannissa aktuarilla 15 vuotta kokemusta pitää 250 000 punta, äh, vuodessa. Ja heitä on myös hankala pitää. Meillä on tämä henkilöstökaavio, jossa on erilaisia tehtäviä. Komissio sen laatii. Ja aluksi meillä on riittävän korkea määrä pääasiantuntijoita komission terminologian mukaan. Ja sitten erilaisia asiantuntijoita. Intuitiivisesti. Kumman rekrytointi on hankalampaa, AD8, AD11, AD5, AD6. Minulla on vaikeuksia rekrytoida huippuasiantuntijoita, koska äh, kysyntää tarjotaan epätasapainossa. Mutta alemmissa asemissa minulla on vaikeuksia rekrytoida. Minä tarvitsen molempia. Tarvitsen tasapainoa. Tämä oli ensimmäinen kysymys. Sitten niin, että kun meillä on kolmen vuoden henkilöstösuunnitelma, joka on käyty läpi, sitten säännöissä on sellainen periaatteessa 20 prosenttia enempää voi pääasiantuntijaksi palkata. Kun on 67-vuotiaita komissiossa, siellä on laatikko ihmisiä, joilla on tämä korkeimman tason palkkaluokka. Mutta 2011 luodussa virastossa 2014 pystyn rekrytoimaan 80 prosenttia, jolla on vähemmän kokemusta ja vain 20 prosenttia, niitä, joilla on eniten kokemusta. Onko tämä ihanteellista? Ei, mutta tässä on pelin säännöt. En ole täällä muutamassa niitä, mutta minä pyydän teitä löytämään vastauksia. Very much before giving the floor to the commissioner. Kiitoksia oikein paljon. Ennen kuin annan puheenvuoron komission jäsenelle, haluaisiko neuvosto reagoida? Ei. Tilintarkastustuomioistuin? Tilintarkastustuomioistuin haluaa reagoida. Hyvä. Just to say that... Haluaisin vain sanoa, että ne näkemykset, jotka täällä on ilmaistu, ovat aivan samoja, joita Minulle on kerrottu, kun vierailut kaikissa virastoissa kaikkina viikkoina viime vuonna. Se, mitä herra Montalvo ja herra Danset sanoivat, on hyvin selkeää. Ja virastoilla yhdessä tilintarkastustuomioistuimen kanssa on pitkä lista mahdollisia säännönmuutoksia, jotka ra- säästäisi rahaa ja tekisi virastoista tehokkaampia. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten meidän arviointimenetelmämme on yhtä hyvä kuin tilintarkastustuomioistuimen metodi ja odotamme kovasti teidän ehdotuksianne parannuksiksi. Sitten herra Shevchovic komissiosta. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää näistä eri näkemyksistä ja lähestymistavoista, joita täällä on ilmaistu. Ja täytyy kyllä toistaa se lause, jonka Ushi mainitsi. Eli sama mitä kaksi virastojen pääjohtajakin totesivat. Täytyy todeta, että Jokainen virasto sanoo, että se on aivan erityisspesifinen virasto. Se vaatii myös erityisspesifistä kohtelua ja lähestymistapoja. Ja tietysti tiettyyn määrän asti olen samaa mieltä, mutta tietysti toisaalta meidän täytyy noudattaa sääntöjä, jotka kohdistuvat meihin kaikkiin. Miksi? Siitä syystä, että me työskentelemme julkisen rahan turvin Julkinen rahatarve vaatii julkisia hankintoja, julkista valvontaa, tilintarkastajia, eikä se ole niin joustavaa kuin yksityisillä markkinoilla, jolla me emme ole, vaikka joskus kilpailemmekin niillä. Meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla voimme noudattaa sääntöjä, valvontasääntöjä, kun kyse on vakaasta taloushallinnosta, kun otetaan huomioon, mikä estää korkeamman tehokkuuden ja virastojen paremman toiminnan. Samalla meidän ei tulisi lähteä täältä tuntien, että me emme arvosta sitä, mitä virastot tekevät. Näinhän ei ole. Mehän todella tarvitsemme virastoja ja varmaankin kaikki eu arvostavat sitä, mitä virastot tekevät. Me tarvitsemme asiantuntemusta, riippumattomia näkemyksiä ja sitä työtä, mitä siellä tehdään. Se on ihan selvää. Ja tarvitsemme sitä lisääkin. Tarvitsemme korkean tason te- tehokkuutta ja kaikkihan keskustelemme siitä, millä tavalla voimme parantaa virastojen toimintakykyä ja sitä, millä tavalla ne toimivat ja teho, että saamme tehokkaamman lopputuloksen aikaiseksi. Siitä syystä tietenkin olemme uskoakseni painottaneet niin paljon analyyttistä valmistelua – tässä yhteisessä lopputulosasiakirjassa. Mikä on tämä hetkinen tilanne ja mitkä ovat ne suositukset tulevaisuudelle ja millä tavalla voimme parantaa yhteistyötä viraston kanssa jo nyt. Kysymys sitten koulutuksesta, rekrytoinnista, julkista hankinnoista tässäkin kohdin on mielestäni tärkeää todeta, että jo tänä päivänä meillä on mahdollisuus hyödyntää näitä palvelusopimuksia komission kanssa, kun neuvottelemme puitesopimuksesta julkista hankinnoissa, niin silloin myöskin pidämme silmässä näitä virastoja ja olemassa olevia sopimuksia julkisissa hankinnoissa. ne ongelmat, jotka e, ovat seurausta suunnittelusta, vuosisuunnittelusta. Ja mielestäni, jos on strateginen suunnitelma, halutaan aina mihin suuntaan virasto on menossa, niin se on tärkeä asia. Meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaiseksi monivuotinen suunnittelu EU-ssa, ja se pitää onnistua tekemään myös virastotasolla. Tämä selkeästi auttaa siinä, kun pyrimme tekemään parempia suunnitelmia tulevaisuuden varalta. Kun puhutaan sitten henkilökunnasta virastoissa, niin Tämä kysymys on tietysti kovasti esillä parlamentissa neuvostossa joulukuusta lähtien ja ehdottomasti koko seuraavan puolivuotiskauden ja seuraavan vuoden aikana. Mikä on se palkkataso, joka meillä täytyy olla, jotta saamme hyviä ehdokkaita? Miten nuo palkat maksetaan? Tietysti me kaikki haluaisimme saada parhaat mahdolliset asiantuntijat, mutta miten meillä on varaa AD13, AD14? Kuka sen maksaa? Ei se ole mahdollista. Siitä syystä täytyy pitää mielessä myös se, millä tavalla voimme hoitaa tämän rahoituspuolen henkilöstöpolitiikassa. Millä tavoin voimme myös katsoa koulutusta ja asiantuntijoiden koulutusta virastossa, kuten komissiossa tehdään, sillä jos komissio rekrytoisi nämä henkilöt aina AD5, niin silloin luodaan joustavuutta 20 prosentin avulla virastoihin, jota ei löydy muista toimielimistä. Eli tässä kohdinkin pitäisi osoittaa jonkun verran joustavuutta. Ja mitä sitten tehdään, jotta parannettaisiin yleisehtoja yhteistyössä virastojen kanssa? Tässäkin suhteessa aiomme sitä ehdotuksen lisäyksinkertaistamiseksi. Täällä viitattiin paljon komission sääntöihin, henkilöstösääntöihin, jotka kohdistuvat suuriin organisaatioihin, mutta näitä tulisi analogisesti kyetä soveltamaan, ja se luo paljon mahdollisuuksia sen suhteen, miten ne voidaan hyväksyä. Me ehdotamme ihan nyt tästä ulkomuistista, jos kysymys on vaikka kurinpitoa, lautakunnasta tai muista lautakunnista. Tämä voitaisiin tehdä yhteisesti. Useat virastot voisivat hoitaa sen yhdessä. Tämän tyyppisen tehokkuusajattelun avulla voidaan nähdä, miten monta muuta toimintoa voidaan sulauttaa yhteen ja voimme näin tehokkaammin toimia tulevaisuudessa. Ja kuten näette tuossa henkilöstösääntöehdotuksessa, me ehdotamme, että luodaan uusi luokka ähm, tilapäisille virkamiehille virastoihin. Eli heillä olisi paremmat uramahdollisuudet, heidät voitaisiin siirtää yhdestä virastosta toiseen, mikä johtaisi parempaan vakauteen henkilöstökysymyksissä. Olisi houkuttelevampaa tulla töihin virastoon – Ja varmasti myös itse henkilökunta kannattaisi tätä, koska olen kuullut, että se on ollut yksi näistä tavallisimmista valituksen aiheista. Siitä syystä mielestäni on aika selvää, että viimeisen kahden vuoden aikana olemme tehneet parhaamme analysoidaksemme tilannetta, tehdäksemme ehdotukset ja ehdottomasti tarvitsisimme tulevaisuudessa erittäin hyvää poliittista tahtoa yhteistyöksi toimielinten virastojen välillä ja aivan tällaista avointa lähestymistapaa sen suhteen, miten hyödynnetään näitä toimintojen välisen työryhmän suosituksia käytännössä. Kiitoksia oikein paljon. Nyt antaisin puheenvuoron, jos hän niin haluaa, esittelijälle niin, että hän voi tehdä loppupuheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos olisin voinut puhua, jos olisin puhunut ennen kuin komission jäsen puhui, olisin ehkä puhunut hiukan eri tavalla, mutta nyt voin sanoa, että suurimmassa osassa asioita olen samaa mieltä komission jäsenen kanssa, eikä minun varmaan tarvitse niitä tässä enää toistaa. Tämänpäiväinen keskustelu kuitenkin osoitti, että tämä oli erittäin hyödyllinen keskustelu. On hyvin rohkaisevaa, että kolme erilaista toimielintä olivat valmiita vaihtamaan mielipiteitä. Tavoitteenahan on lähentää mielipiteitä toisiinsa niin, että virastojen tehokkuus paranee ja samoin avoimuus. Ja olen vakuuttunut siitä, että voin täysin tukea komissaarin linjaa. Meillä on erilaisia elimiä, joilla on erilaisia tehtäviä ne toimivat eri tavoin, niillä on myös erilainen rooli. Ja me tiedämme, että on hyvin paljon ongelmia, mutta meidän kaikkien täytyy ponnistella, jotta saadaan aikaan harmonisoidut kriteerit, joita voidaan noudattaa suurimmassa osassa tapauksia. Haluaisin vielä sydämellisesti kiittää äh, vara, komission varapuheenjohtajaa, tilintarkistustuomioistuimen jäsentä, neuvostoa, kollegaa Jenseniä ja kaikkia kollegoita, jotka esittivät erittäin mielenkiintoisia kysymyksiä, tekivät mielenkiintoisia kommentteja. Kiitän tietenkin sydämellisesti myös kaikkia vieraita. Kiitoksia. Kiitoksia. Nähdäkseni meidän mielestäni erittäin mielenkiintoisen kuulemisen loppu lähestyy. Minä muistan, kun olin budjettiesittelijä vuonna 2004 laajentumisen vuonna, niin silloin komission hallinto kustannukset nousivat 0,8 prosentilla laajentumisen eh, takia ja virastojen eh, budjetti 4,3 prosentilla, koska kaikki virastot tarvitsevat omat tulkkauspalvelunsa ja en tiedä nyt mitä. Mutta siksi meidän on katsottava, että onko meillä, saammeko rahamme, rahallemme arvoa. Ja sitten toimijoiden välisissä sopimuksissa sanottiin ihan selvästi, että täytäntöönpanovirastot ovat olemassa rajatun ajan, jonkun ohjelman toimintaajan, 6-7 vuotta. Suurin osa täytäntöönpanovirastoista ovat kuitenkin vielä olemassa, ja meidän täytyy tutkia tätä. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka osallistuvat keskusteluun. Tämä oli erittäin hyödyllistä ja kuka tietää, ehkä näemme vielä toisenkin kerran. Kiitoksia. Sorry, I have to announce that the next meet... Niin, täytyy vielä ilmoittaa, että seuraava kokous on ensi keskiviikkona 23.11. Silloin meillä on kuulemistilaisuus. Uudet ja tämänhetkiset tilintarkastustuomioistuimen jäsenet on aiheena.